Hyvät kollegat, nyt ehdottaisin, että kaikki menisitte paikoillenne istumaan. Jos sopii, niin ehdotan, että hyväksymme esityslistaluonnoksen ilman muutoksia. Kukaan ei vastusta. Kiitos siis siitä. Joitakin ilmoitusasioita seuraavaksi. Käytettävissä on normaali tulkkausjärjestely lukuun ottamatta maltan kieltä, latvian kieltä ja viron kieltä. Niitä ei siis tänään ole 17. lokakuuta 15-18 pidetään ylimääräinen kokous käymme professori Jacqueline Mangleen kanssa vuotuisen keskustelun. Hän on ympäristö, Euroopan ympäristökeskuksen johtaja, eli 17. lokakuuta 15-18.30. Sitten saamme paikalle saksalaisen vierailuryhmän. Sieltähän he saapuvatkin. Tervetuloa. ja he seuraavat keskusteluja noin 40 minuutin ajan. Ja viimeinen ilmoitusasia. Päästöoikeuksiin liittyen nyt uusia jäsenvaltioita on tullut 700 800 miljoonaa päästöoikeutta ehdottaa kaudelle 2013-2019. Nämä ovat siis ilmaisia päästöoikeuksia, joita nyt komissio arvioi ja antaa kuuden kuukauden kuluessa asiasta lausuntonsa. Tanskaan on nimitetty uusi hallitus. Sosiaalidemokraatti Ida Oken. Hauken on ympäristöministeri ja terveysministeri on Astrid Krack, sosiaalidemokraattinen kansanpuolue ja liberaalidemokraatti radikaalista puolueesta on sitten elintarvikeasioissa. Leena Ek on myös kollegamme Leena Ek on nimitetty Ruotsin ympäristöministeriksi. Onnittelemme häntä. No niin, siinäpä olivat ilmoitukset. Kolmas kohta esityslistalla. Pyydän, että hyväksytte pöytäkirjat kokouksista 23-25. toukokuuta ja 14-15. kesäkuuta 2011, jos kukaan ei vastusta. Niin ne on hyväksytty. Kiitokset. Ja sitten menemme ensimmäiseen kohtaan esityslistallamme, eli Euroopan unionin avaruusstrategia, siis kohti kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin avaruusstrategiaa. Valmistelijana on Salvatore Tatarella. Annan hänelle nyt puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. 4. huhtikuuta tänä vuonna komissio antoi tiedonannon kohti eurooppalaista avaruuspolitiikkaa. Ja nyt meidän pitää antaa tästä tiedonannosta lausuntomme. Asiasta vastaava valiokunta on ITRE-valiokunta. No, kyllä tämä pitää eittämättä hyväksyä, vaikkakin muutama kuukausi 4. huhtikuuta jälkeen komissio toimi hieman äh, skitsofreenisella tavalla. Nimittäin se poisti GMES-ohjelman vai monivuotisesta rahoitusohjelmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että komissiolla ei ole monivuotisissa talousarvioesityksissään nyt rahoitusta varattu GMES-ohjelmaa varten, vaikkakin meidän mielestämme kyse on eräänlaisesta unionin lippulaivaohjelmasta. ohjelmasta Kuka sitten tämän ohjelman täytäntöönpanon rahoittaa, nimittäin komission mielestä? Komission mielestä jäsenvaltioiden täytyisi se rahoittaa ja niiden täytyisi eh, antaa riittävä riittävät varat tähän yhteensä noin 850 miljoonaa euroa vuodessa. Mielestäni tämä komission päätös on virheellinen tai väärä ja meidän pitäisi, ja olemmekin sitä voimakkaasti vastustaneet. Meidän täytyy lausunnossamme hyvin voimakkaasti ja jos mahdollista, niin myös yksimielisesti kritisoida. Minä todella pyydän tältä valiokunnalta yksimielistä äänestystä. Meidän täytyy vaatia komissiota muuttamaan kantaansa niin, että saamme toisenlaisen rahoitusjärjestelmän GMES-ohjelmaa varten. Komissio ei siis halua nyt omaa, tavallaan omaa ohjelmaansa rahoittaa, niin meidän täytyy nyt pohtia sitä keskustelua, joita päätöksentekijät ovat jo käyneet jonkin aikaa, nimittäin komissiolla on nyt vaikeuksia rahoittaa tätä ohjelmaa, GMES-ohjelmaa. Ja me tässä valiokunnassa olemme lähes päivittäin joka kokouksessa aina käsittelemme ympäristöä ympäristöasioita, ilmastonmuutosta yleisellä tavalla. GMES-ohjelma on kuitenkin sellainen ohjelma, joka voisi olla suureksi hyödyksi juuri näillä aloilla, ei pelkästään ympäristöasioissa. Minä haluaisin muistuttaa, että myöskin turvallisuuden, Euroopan turvallisuuden, rajojen, esimerkiksi merirajojen valvonnassa, vaikkapa Italias, Italian rajoilla tai Espanjan tai Ranskan rajoilla, joissa on samanlaisia ongelmia, niin tämä ohjelma voisi auttaa vaikkapa Välimeren alueella, eh, kun ajattelemme eh, sitä, minkälaisia välineitä tarvitaan eh, Afrikasta tulevaan maahanmuuttoon. Tämä auttaisi myös kansa, valtioita tekemään yhteistyötä keskenään. Eli minä olen nyt esittänyt tässä lausuntoni ja toivon, että valiokunta tämän lausuntoni hyväksyy. Kiitos. Je vous remercie. Kiitos oikein paljon tästä lyhyehköstä tiiviistä esittelystä. Sitten herra Prodi. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Yhdyn siihen, mitä kollega Tatarella totesi. Haluaisin korostaa myös erästä toista seikkaa, tai vielä enemmän sitä roolia, joka tällä, näillä avaruusinfrastruktuureilla on Euroopan unionin politiikassa. Haluaisin viitata myöskin ympäristöarvoihin. Esimerkiksi Galileo-ohjelma, sehän tukee tätä CESR-ohjelmaa, eurooppalaista ilmailualan hanketta. Ja sillä tavalla voitaisiin arvioiden mukaan säästää polttoaineessa 15 prosenttia kun voidaan paremmin käyttää erilaiset lentoreitit hyväksi. Ja voidaan myös hieman torjua ruuhkaa, ruuhkaa lentokenteillä. Joten nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat aivan välttämättömiä unionin politiikan kannalta – ja kun nyt ajattelemme näitä erilaisia satelliittikonstellaatioita, joita on ja joista puhutaan komission tiedonannossa. Haluaisin siis mennä vieläkin pidemmälle kuin mitä Tatarella sanoi, niin että annetaan pelkkä suositus siitä, ettei tämän GMES-ohjelman rahoitusta saisi lakkauttaa. Muistutan todella, että GMES on erittäin, erittäin tärkeä esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen valvonnassa, kun ajatellaan lämpene, maapallon lämpenemistä tai kun ajattelemme metsien suojelupolitiikkaa, erityisesti trooppisten metsien suojelua. Eli satelliittikonstellaatiot, joita on, minä pidän niitä eurooppalaisina infrastruktuureina. Näin ollen olisi minun mielestäni väärin, että pyydetään yksittäisiltä jäsenvaltioilta rahoitusta, koska mielestäni nämä ovat nimenomaan unionin infrastruktuureja – ja niitä myös hallitaan ja ne on rakennettu unionin tasolla. Joten minä haluaisin viitata siihen, mitä Barroso tiedonannossa tai julkilausumassaan sanoi Strasbourgissa viime viikolla. Nimittäin meidän täytyy olla rohkeita. Ja minä pyytäisinkin kollegoiden suostumusta siihen, että puhuisimme tässä vielä voimakkaammin termein. Kyse on siis eurooppalaisista infrastruktuuseista ja on, nämä ovat eurooppalaisia avaruusohjelmia. Kun ajatellaan tätä rahoitustalouskriisiä, niin tällaiset infrastruktuurit ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten, millaisiin ohjelmiin voidaan hakea, saada investointeja. Investoinnit ovat välttämättömiä ja me, niiden perusteella ja pohjalta me rakennamme tule, omaa tulevaisuuttamme. Näin ollen tarvitsemme rohkeaa, rohkeita investointeja näihin eurooppalaisiin infrastruktuureihin valmistellaksemme tulevien sukupolviemme tulevaisuutta ja päästäksemme myös yli tästä talouskriisistä. Näitä ovat investointeja, joiden täytyy olla eurooppalaisia investointeja, niiden täytyy olla rohkeita, kunnianhimoisia, jotta nämä ohjelmat eivät joudu ongelmiin. Nämä ohjelmat ovat ehdottomasti tärkeitä myös huonoimmissa suhdanteissa. Tällaisissa tilanteissa ne voisivat myös auttaa pääsemään eteenpäin tästä kriisistä. Kiitos. Haluatteko käyttää puheen? Hassi, haluatteko käyttää puheenvuoron? Satu Hassi, haluatteko käyttää puheenvuoron? Oui, non, non, ok Euh, bon, Françoise Grostet. Françoise Grostet. Je, je vais intervenir. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhuisin aivan lyhyesti. Sanoisin, että tuen aivan täysin sitä, mitä tässä aiemmat puhujat sanoivat. On todella tärkeää, että tämä rahoitus nyt varmistetaan tälle GMS-ohjelmalle. E Tästähän puhuttiin jo viime viikolla, mutta se ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta. Gardinin mietinnön yhteydessä puhuimme tästä, puhuimme turvallisuudesta, eurooppalaisesta väestön suojelusta, maan havainnoinnista, ilmastonmuutoksesta. Olisin kuitenkin vielä maininnut tässä eurooppalaisen teollisuuspolitiikan. Me tarvitsemme kattavaa eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa ja me tarvitsemme sellaisia toimijoita, jotka vievät sitä eteenpäin, ja sille tarvitaan tietenkin sitten asianmukaista rahoitusta juuri tämän tyyppisiin hankkeisiin, ja siksi minusta näyttää tärkeältä, että vaikutamme tässä asiassa Euroopan komissioon ja neuvostoon ja myös budjettivaliokuntaan, jotta tämä rahoitus saadaan varmistettu, ja meidän tulee toimia hyvin johdonmukaisella tavalla ja, ja tähän mennessä niin ei aina ole välttämättä tehty. Kiitos. Madame Gustet. Kiitos Rouva Krostet. Sitten Gas Schlüter. Schlüter. Niin Haluaisin vain todeta, että kuulin mitä Prodi ja muut sanovat siitä, miten hyödyllistä tämä on, mutta minusta tämän oli tarkoitus olla yhteisrahoitettua niin, että teollisuuden piti olla osallisena. Tämä kuitenkaan ei toiminut ja me tiedämme jo nyt, että suuri osa kalleosta tulee olemaan sotilaallisessa käytössä. Ja minusta on välttämätöntä, että jäsenvaltiot maksavat tästä sotilaallisesta osuudesta Galileossa puolustusbudjeteistaan, koska en halua, että Euroopan rahoja käytetään sotilaallisiin laitteisiin. Tulemme tekemään tarkistuksen tästä. Mikä tahansa osa, joka liittyy sotilaiseen käyttöön, avaruuden sotilaiseen käyttöön, se täytyy jäsenvaltioiden maksaa, ei Euroopan unionin budjetista. Ja meidän ei millään tavoin tulisi Euroopan avaruuspolitiikassa tukea sotilaallista avaruuspolitiikkaa. Merci pour euh, la commission. Kiitos. Ja sitten komission puolesta herra Gonzales. Merci beaucoup, euh, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komissio ottaa nämä huomiot ylös, panen merkille – Haluaisin vain korostaa sitä, että kun nyt täällä puhutaan kerran 4. huhtikuuta annetusta tiedonannosta, niin kyseisen tiedonannon ja 29. kesäkuuta annetun tiedonannon, se koskee siis monivuotisia, monivuotista rahoituskehystä, niillä ei ole kauheasti keskenään tekemistä. Edellinen tiedonanto koski GMES-ohjelmaa. 21. kesäkuuta annettu tiedonanto on myöskin hyvin tärkeä, mutta se taas koskee unionin politiikan rahoittamista yleisesti ja varuspolitiikan rahoittamista. Siinä puhutaan enemmänkin Galileosta. Kehys on todella sitova. Ja yksi osa koskee GMES-ohjelman rahoitusta. Ei komissio puhu ristiriitaisesti näissä tiedonannoissa. Tällä hetkellä komissio laatii ehdotusta, jossa kaikki nämä ajatukset otetaan huomioon. Siinä myös ehdotetaan GMES-ohjelman jatkamista samalla, samalta pohjalta kuin mitä 29. kesäkuuta annetussa tiedonannossa sanotaan. Haluaako valmistelija lisätä tähän jotakin? Sì, presidente, eh, vorrei replicare. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vastata komissiolle ja todeta, että kyllä ristiriita on, kun yhdessä tiedonannossa tätä hanketta pidetään ensisijaisena, mutta sitten toisessa tiedonannossa siihen ei löydetä riittävää rahoitusta. Joten tämähän on ristiriitaista. Merci. Je rappelle que le Kiitos. Muistuttaisin, että tarkistusten jättämisen määräaika on huomenna kello 18. Tästä äänestetään Strasbourgin täysistunnossa joulukuussa. Sitten kohtaan viisi. Meillä on ilo vastaanottaa tänne herra Danset. Käymme vuotuisen keskustelun kemikaaliviraston toimitusjohtajan kanssa – ja hänen on tarkoitus esitellä meille vuosikertomus. Herra Danset, voitte tulla tänne eteen istumaan. Je vous en prie. avez la parole. Saatte välittömästi puheenvuoron, olkaa hyvä. Madam Chairman, first. Hyvä rouva puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja valiokunnan jäsenet. Minulle on suuri ilo olla täällä tänään tuomassa Euroopan kemikaaliviraston terveiset Helsingistä. Alkuun kommentoisin neljää eri asiaa, vuoden 2010 saavutuksia, sitten tähän mennessä kertyneitä kokemuksia, tulevaisuuden haasteita ja lopuksi sitten pyytäisin teiltä edelleen tukea lukuisilla eri alueilla. Tällä tavoin meillä jää sitten runsaasti aikaa kysymyksille esityksen lopuksi. Ensinnäkin näistä viime vuoden saavutuksista. Minulla on suuri kunnia olla täällä taas teidän vieraananne näinkin menestyksekkään vuoden jälkeen kuin mitä se on ollut Euroopan, komis- Euroopan kemikaalivirastolle. Nyt Euroopan unioni on todella johtaja maailmassa turvallisempien kemikaalien suhteen. Viime vuonna tähän aikaan kolme viikon päässä odotti tuo ensimmäinen reach rekisteröinti määräaika. Siellä kaikkein vaarallisimmat ja yleisimmät kemikaalit oli määrä rekisteröidä ja te onnittelitte meitä tästä valmistelevasta työstä. Ja sen jälkeen hän sitten pian oli tuo luokittelu- ja määräaika vain kuukautta myöhemmin. Vuoden 2010 lopussa minä ja henkilökuntani saatoimme näyttää siltä, että olisimme ikään kuin sorsia vedessä, että menemme siinä virran mukana, mutta pinnan pinnan alla tapahtui itse asiassa todella paljon. Olen täällä todella ylpeänä, koska pystyn kertomaan, että nämä molemmat prosessit saatiin päätökseen hyvin menestyksekkäästi. Tuhannet yritykset jättivät meille lähes 25 000 rekisteröintiä ja vaarallisia kemikaaleja rekisteröitiin siis yhteensä yli kolme miljoonaa. Aivan kuten viime vuonna sanoin, niin olin varma jo silloin, että olimme valmistautuneet tähän rekisteröintiin ja näihin määräaikoihin hyvin ja että IT-järjestelmät ja henkilökunta olivat valmiina, mutta totta kai aina, aina jotakin odottamatonta voi sattua. Mutta yhdessä jäsenvaltioiden kollegojen kanssa, viraston henkilökunnan kanssa ja Euroopan komission kanssa pystyimme vastaamaan näihin haasteisiin ja saavutimme tämän ensimmäisen virstanpylvään, kun nyt pyrimme tekemään Euroopasta turvallisempaa paikkaa. Olen kiitollinen niistä viesteistä, joita lähetitte meille onnitella, onnitellaksenne meitä tästä saavutuksesta. Tämä oli hyvinkin suuri saavutus varmasti monen meistä uralla ja sitä ei ihan heti unohda. Meillä oli hallituksen kokous viime viikolla ja siellä tehtiin tärkeitä päätöksiä virastomme kannalla, kannalta. Siihen sisältyy työohjelma. Ensi vuodelle se julkaistaan pian ja sitten siellä julkaistiin uusi esteellisyyttä käsittelevä paperi. Ja hallituksessa oli vahva konsensus sen suhteen, mitä siinä asiassa tehdään. Ja minun mandaattini itse asiassa umpeutuu ensi vuoden lopussa, mutta hallituksen toivomuksesta olen asettunut ehdokkaaksi toiselle toimikaudelle ja hallitus on nyt ilmoittanut nyt sitten valiokunnalle ja komissiolle, että uutta hakukierrosta ei tarvitse pitää, sillä minun toimikauttani voidaan jatkaa. No nyt sitten tähän esitykseni toiseen kohtaan, mitä olemme oppineet tähän mennessä. Kuten tiedätte, virasto tuotti tämän vuoden kesäkuussa kaksi raporttia, jossa kerrotaan tähän asti opitusta, ja puheenjohtaja pyysi minua sanomaan niistä muutaman sanan. Nämä raportit ovat tämä artikla 117 raportit, niitä käsittelevä raportti liittyen REACH- ja CLP-asetusten toimintaan ja sitten eläinkoe eläinkokeita tekeviin yrityksiin liittyvä raportti. Me käytimme tämän mahdollisuuden hyväksemme ja, ja mietimme näitä asioita hyvin avoimesti ja rehellisesti ja kerroimme REACH-asetuksen vahvuuksista ja heikkouksista ja myös kemikaaliviraston omien prosessien vahvuuksista ja heikkouksista. Halusimme jaella tätä raporttia mahdollisimman suurelle yleisölle, jotta kaikki voisivat oppia meidän kokemuksistamme ja koska REACH- ja CLP-asetusten lopullisina edunsaina ovat Euroopan kansalaiset, teimme myös tällaisen maalikokielisen version näistä raporteista 22 kielellä. Ja sen lisäksi teimme lyhyitä videoklippejä nettisivustollemme näiden kahden raportin kylkiäisiksi. Ja teillä on edessänne tuo englanninkielinen Maalikoille tehty yhteenveto. Ja näillä, näillä oli sitten hyvin suuri yleisö. Iloksemme sen huomasimme. Ensimmäisen raportin johtopäätös on yksinkertainen. REACH toimii. Kuten tiedätte, alusta lähtien REACHia pidettiin hiukan liian kunnianhimoisena. Sanottiin, että se on liian monimutkainen, siinä asetetaan liikaa vastuita ja kuluja yrityksille ja siinä on aivan epärealistisia määräaikoja teollisuudelle ja, ja myös säätelijöille. Tässä kuitenkin viesti on nyt se, että REACH ja CLP-asetukset toimivat menestyksekkäästi ja että tässä työssä mukana olevat toimivat nyt niin kuin lainsäädäntö edellyttää. Tämä johtuu varmasti suurelta osin kaikkien sidosryhmien hyvästä yhteistyöstä, mukaan luettuna jäsenvaltiot, yritykset, koko teollisuuden ala. Kaikkiin määrä, kaikkia määräaikoja kesäkuusta 2007 lähtien on noudatettu, ja yritykset ovat osoittaneet, että ne voivat työskennellä yhdessä. Nämä yhteenliittymät ovat olleet hyvinkin suuria, jopa satoja yrityksiä ja ne ovat tehneet yhteistyötä jopa kilpailijoidensa kanssa. Muutama on sitten päättänyt toimia yksin ja jättää nämä paperit yksin ilman tällaista yhteistyötä. Totta kai vaikeuksiakin on ollut. Uuden lainsäädännön täytäntöönpano on aina vaikeaa, mutta tästä otimme vaikeuksista opiksi hyvin nopeasti. Ja näistä vaikeuksista ja opituista asioista kerrotaan raporteissa. Tarvitaan hyvää yhteistyötä Tarvitaan varhaisen vaiheen proaktiivista viestintää rekisteröijien kesken. Tarvitaan myös tietoa siitä, miten REACH-asetus ja muut lainsäädännön osaset toimivat yhteen. Tällä tavoin rekisteröintejä jättävät tahot voivat nyt katsoa, minkälaisia hyviä käytäntöjä näistä asioista on jo koottu ja, ja lukea sitten niitä jo etukäteen. Näistä asioista huolimatta meidän kokemuksemme ja tietämyksemme pohjalta – emme suosittele sitä, että REACH-asetusta nyt lähdettäisiin uudistamaan ennen seuraavaa määräaikaa. Totta kai pienempiä parannuksia ohjaukseen ja, ja muihin tähän dokumentaatioprosessiin voidaan tehdä, ja me teemme työtä itse asiassa sen parissa, mutta lainsäädännön määräaikojen tulisi pysyä samana, jotta yrityksillä, rekisteröivillä yrityksillä tilanne on paras mahdollinen. Tämä on entistä tärkeämpää, kun mietitään sitä, että seuraaville rekisteröijille urakka voi olla entistä vaikeampi, kun niillä on aineista vähemmän tietoa saatavilla. Seuraavat määräajat koskevat aineita, jotka ovat vähemmän vaarallisia ja niitä myydään pienempiä määriä. Tästä syystä hieman yli viikko sitten REACH-rekisteröintikonferenssissa täällä Brysselissä minä ja kaikki muutkin puhujat pyysimme ja kannustimme potentiaalisia rekisteröijiä toimimaan nyt ja aloittamaan nämä valmistelutyöt. Vielä näistä kokemuksistamme puhuisin näistä artikla 117 raporteista, eli siitä, minkälaisia vaihtoehtoja eläinkokeille yritykset ovat löytäneet ja käyttäneet. Tässäkin tilanne on samansuuntainen yritykset todella lähtivät etsimään näitä vaihtoehtoja ja käyttämään niitä ja käyttivät eläinkokeita tällaisena viimeisenä mahdollisena vaihtoehtona, vaihtoehtona aivan kuten REACH-asetus edellyttää. Olemme saaneet hakemuksia yli 700 eläinkokeesta ja niistä on järjestetty julkinen kuuleminen, jotta voimme olla varmoja siitä, että saadaan asianmukaista tietoja, tietoa ja että eläinkokeille ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kuten tiedätte, ta- tiedon tarjoaminen siitä, miten nämä aineet vaikuttavat ihmisiin ja ympäristöön, on REACH-asetuksen ydinasiaa. Meidän täytyy löytää tasapaino sen välille, minkälainen vaikutus näillä aineilla on ihmisiin ja ympäristöön ja kuinka paljon sitten tarvitaan lisätestausta. Tällaista tasapainoa ei aina ole helppo löytää, varsinkin kun kyse on pitkän aikavälin terveysvaikutuksista. Mitään mustavalkoisia tapauksia täällä on vaikea löytää. Näiden eläinkokeiden vaihtoehtoisten menetelmien suhteen meitä huolestuttaa hiukan se, miten näitä asioita ja testejä perustellaan normaalistikin ja, ja yleensä nämä perustelut eivät ole aivan niin vankkoja kuin niiden tulisi olla. Ja sellaisissa tapauksissa sitten otamme jälleen yhteyttä näihin yrityksiin ja, ja pyydämme niitä parantamaan näitä asiakirjoja, selittämään tätä perustelua hiukan pidemmästi. Tämä on hyvin pitkä prosessi, mutta olemme päässeet siinä hyvin alkuun ja, ja se johtaa varmasti siihen, että saamme parempaa tietoa ja että me kaikki voimme suhtautua kemikaalien turvallisuuteen hyvin turvallisin mielin. Nyt sitten kolmas kohta, eli tulevaisuuden haasteet. Näiden rekisteröinti- ja ilmoitusmääräaikojen jälkeen voisi ehkä ajatella, että nyt voidaan sitten hiukan hellittää, sillä seuraava määräaikahan on vasta noin kahden vuoden päästä. Mutta asia ei suinkaan ole näin. Haluaisin korostaa viittä haastetta, jotka kemikaalivirastolla on edessään. Ensimmäinen on se, että meidän täytyy arvioida niin paljon näitä asiakirjoja ja jätettyjä hakemuksia kuin vain pystymme. Arviointi on REACH-asetuksen kannalta tärkeää, sen tulevaisuuden kannalta tärkeää. Se tarkoittaa, että me silloin pystymme luottamaan tarjottuun tietoon ja näemme, mitkä aineet vaativat lisää tällaista riskinhallinta, lisää riskinhallintatoimenpiteitä. REACH asettaa minimitavoitteeksi 5 prosenttia ilman mitään tiukkaa aikataulua. Me asetimme siis oman aikatavoitteemme 2013. Toivottavasti olemme arvioineet 5 prosenttia näistä asiakirjoista, jotka toimitettiin meille ensimmäiseen rekisteröintimääräaikaan mennessä. Ja varmasti ymmärrätte, kuinka paljon työtä tämä vaatii, kun yhteen ainoaan hakemukseen tai asiakirjaan voi sisältyä 10 000 tieteellistä tietoa, jotka pitää vahvistaa. Totta kai me katsomme tarkkaan, mitä asiakirjoja tässä käymme läpi. Sitten pyrimme tunnistamaan erittäin vaaralliset tai erittäin huolestuttavat aineet. Tässä meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission kanssa, jotka itse asiassa panevat tämän prosessin liikkeelle. Monet teistä varmasti toivovat, että tätä prosessia saataisiin nopeutettua ja, ja ymmärrän kyllä tämän halun. Me emme kemikaalivirastossa mitenkään pyri työskentelemään hitaasti tämän asian parissa. Me kaikki kyllä haluamme tässä parasta mahdollista, mutta tässä pitää nyt miettiä myös laajempaa tavoitetta. Näiden aineiden tunnistaminen on todella tärkeää, mutta se on vain yksi tie kohti paremmin tunnistettuja riskejä. Tuo ensimmäinen rekisteröinti määräaika johti siihen, että kaikki tunnetut karsinogeenit, mutageenit ja reprotoksiset aineet rekisteröitiin ja niiden tiedot saatettiin julkisesti saataville nettisivustollamme ensimmäistä kertaa koskaan. Ja en tiedä huomasitteko, mutta yli puolet näistä reprotoksisista aineista – jotka EU on luokitellut, e, niitä ei ollut rekisteröity määräaikaan mennessä. Ja nyt näyttää siltä, että niitä ei itse asiassa käytetään enää laajemmin eurooppalaisessa teollisuudessa. Kolmas haaste on sitten uudet tieteelliset kehityskulut. Maailma ei mitenkään pysähdy paikalleen ja kemikaaliviraston pitää reagoida tähän asiaan. Tämä koskee muun muassa nanomateriaaleja Neljäs haaste, jonka halusin ottaa esiin, on se, että meidän tulee tarjota kemikaalitietoa kaikille. Parempi kemikaalitieto on REACH-asetuksen keskiössä. Syyskuun alkuun mennessä kemikaalivirasto oli julkaissut tietoa lähes kaikista olemassa olevista kemikaaleista, jotka rekisteröitiin tuohon viime vuoden määräaikaan mennessä. Ja me haluamme kyllä kasvattaa tätä tietomäärää nettisivustolla me entisestään tulevaisuudessakin teemme yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jotta löydämme tasapainon sen välillä, että miten paljon tietoa voidaan julkistaa, kun osa tiedosta on yritysten kannalta salaista. Mutta tällaista tieteellistä ja teknistä tietoa halutaan myös suuren yleisön saatavaksi, vaikka se onkin välillä hiukan vaikeaa, mutta tällä hetkellä nyt käsittelemme näitä tietoja, teemme niistä tiedoista paremmin haettavia ja ymmärrettävämpiä ja jatkamme tätä työtä. Viides ja viimeinen haaste, jonka halusin ottaa esiin, on hyvin ajankohtainen. Se liittyy näihin vastuisiin, jotka liittyvät biosidisäädöksiin ja ilmoitettua ennakkosuostumusta koskeviin säädöksiin. Euroopan komissiosta tulee rahoituksen ansiosta. Olemme aloittaneet valmistautumisen tähän biosidityöhön ja näitä toimia tehostetaan kun lainsäädäntö on hyväksytty ja resurssit saadaan käyttöön. Seuraamme tarkasti tätä lainsäädäntöprosessia tässäkin talossa ja olemme kiitollisia valiokunnalle, valiokunnalle että olette kutsuneet kemikaaliviraston osallistumaan rouva Klassin mietintöluonnoksen keskusteluun. Ja odotamme, miten näistä biosideistä äänestetään huomenna tässä valiokunnassa. Kerroin jo viime vuonna kokemuksistamme tähän mennessä ja kerroin jo teille viime vuoden kokemuksista ja, ja haasteista. Ja nyt kerron hiukan niistä alueista, joilla tarvitsemme tukeanne. Me tarvitsemme kansallista vaikutusvaltaa. Valtaa. Kemikaaliasetus perustuu vahvalle yhteistyölle kansallisten tahojen ja EUn välillä. Siksi jäsenvaltioilla on ratkaisevan tärkeä rooli koska niiden täytyy tukea teollisuutta ja toisaalta sitten panna täytäntöön tätä lainsäädäntöä, mutta ne tekevät myös tieteellisiä päätöksiä. Me ymmärrämme kyllä, että tilanne jäsenvaltioissa on hy- hyvin vaikea nykyisenä talouden aikoina, mutta ilman tarpeellisia resursseja jäsenvaltioiden tasolla REACH-asetus ei, ei pääse siihen, mihin sillä pyritään. Ja siksi Tämä rahoitusasia meitä, meitä hyvin paljon kiinnostaa ja huolestuttaa ja kannustan teitä, että, että tuotte tälle asialle lisää huomiota jäsenvaltioissa. Toisekseen haluaisin kannustaa teitä auttamaan meitä nostamaan tietoisuutta tässä, tässä asiassa yrityksissä, erityisesti omissa vaalipiireissänne, ja tämä koskee erityisesti pieniä yrityksiä. Jos me voimme auttaa teitä siinä, niin voitte ottaa meihin yhteyttä. Tämä koskee erityisesti seuraavaa määräaikaa vuonna 2013, kun suuri osa yrityksistä rekisteröi ensimmäistä kertaa. Ja meillä oli tällainen tietoisuuden lisäämiskampanja nyt jo viime viikolla. Sen nimi oli REACH 2013 Act Now. Ja siinä kerrottiin, mitä yritysten pitää nyt tehdä, ja te voitte levittää sanaa tästä. Sitten viimeiseksi resursseista pari sanaa. Kuten tiedätte, me veloitamme maksuja teollisuudelta palveluistamme. Ja me emme tällä hetkellä tarvitse eurooppalaisten veronmaksajien tukea omalle työllemme. Meillä on varoja olemassa ja me voimme maksaa seuraavien vuosien kulut näistä varoista, mutta 2014 nämä reservit on käytetty ja jotta työtä voitaisiin jatkaa, niin me tarvitsemme julkista tukea joka vuosi. Ja tämä ei ole mikään uusi tai odottamaton kehityskulku, Päinvastoin siitä puhuttiin jo vuonna 2006, kun tätä lainsäädäntöä hyväksyttiin. Minä pyytäisin, että muistatte tämän asian, kun päätätte seuraavista rahoituskehyksistä. Euroopan parlamentti on jatkuvasti ollut REACH-asetuksen suuri tukija. Se on maailman modernein kemikaalilainsäädäntökehys ja arvostan kyllä suuresti teidän valiokuntanne työtä ja tukea ja edustaja Haukin kannustavaa suositusta siitä, että kemikaalivirastoon saataisiin kymmenen uutta virkaa ensi vuonna. Ja niitäkään ei veromaksajien rahoilla luoda, vaan näillä yrityksiltä perittävillä, yrityksiltä perittävillä maksuilla. Ja toivottavasti parlamentti puolustaa tätä kantaa, kun ensi vuoden budjetista päätetään. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia vielä kerran tästä mahdollisuudesta puhua teille ja kertoa näistä asioista. Ja nyt vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Monsieur le directeur, je vous remercie. Kiitos oikein paljon arvoisa pääjohtaja näistä tiedoista, jotka ovatkin herättäneet hyvin paljon kysymyksiä kollegoiden keskuudessa. Toki edistysaskelia on vielä otettava ja tehtävä on paljon, me tiedämme sen oikein hyvin. Ensimmäiseksi Satu Hassi saa puheenvuoron. Hän toimii, tai toimii edustajanamme virastossanne. Olkaa hyvä. Thank you very much, um, Madam Chairman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Danset siitä, että tulitte selostamaan tänne ympäristö- ja kansanterveyden valiokuntaan ekan tekemästä työstä. Kuten totesitte, kemikaalivirastolla on todella valtaisa tehtävä ja se on hyvin uraa uurtavaa työtä myös maailmanlaajuisesti katsottuna. On joitakin asioita, jotka minusta kuitenkin ovat ongelmallisia – siinä, miten REACH-asetusta pannaan toimeen tällä hetkellä, mutta tässä vaiheessa haluaisin ottaa esille niistä vain yhden. Ja tämä liittyy rekisteröintiasiakirjojen laatuun, joita teollisuus välittää. Sanoit, että toivotte, että rekisteröintiasiakirjojen laatu paranee seuraavalla kierroksella. Ensimmäisen viiden vuoden kertomuksessa kemikaalivirastosta aiemmin tänä vuonna kerrottiin, että, että suuri määrä rekisteröintiasiakirjoja, jotka oli tarkistettu eivät täysin vastaa määräyksiä, eli joko puuttuu tietoa tai sitten tiedon laatu ei ole sellainen kuin sen pitäisi olla. Kuitenkin, jotta REACHista tulisi menestyksekäs, jotta se todella toimisi, tärkein kulmakivi on kenties se, että tieto, jota on, on oikeaa. ja on teollisuuden vastuulla välittää oikea tieto. Ainakin alussa joinakin hetkinä tilanne oli se, että yli puolet tarkistetuista asiakirjoista oli puutteellisia. Ja nyt tähän liittyy kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mikä on kemikaaliviraston tilanne? Mitä se tekee sen varmistamiseksi, että kaikki rekisteröintiasiakirjat, jotka eivät täytä vaatimuksia, saatetaan asianmukaiseen kuntoon, joten kaikki sidosryhmät voivat luottaa siihen, että tieto on oikeaa. Toinen kysymys. Te tarkastatte 5 prosenttia asiakirjoista. Onko niin, että puutteellisten asiakirjojen määrä voisi olla syy korottaa niiden asiakirjojen osuutta, jotka tarkistetaan? Merci, Madame Grostet. Kiitos ja sitten rouva Grostet. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja kiitos pääjohtajalle ensinnäkin yhteenvedosta ja sitten tulevaisuuden näkymistä, jotka koskevat asetusta, jonka parissa teimme niin monta ja olemme tehneet monta vuotta jo töitä. Haluaisin ihan yksinkertaisesti todeta. Te nyt esittelitte yhteenvedon hyvin myönteisellä tavalla ja hyvä näin. Eihän kukaan kyseenalaista REACH-asetuksen tarpeellisuutta. Mutta ehkäpä se, mitä kentältä kuuluu, ei ole aina ihan niin optimistista, varsinkaan yritysten keskuudessa. En nyt puhu niistä suurista yrityksistä, joilla on ollut valmiudet niin rahallisesti kuin työntekijöiden suhteen selvitään rekisteröintivelvollisuuksistaan, mutta on hyvin paljon pk-yrityksiä, joille REACH-asetuksen täytäntöönpano on edelleen hyvin vaikeaa. Haluaisin ottaa esille yhden yksittäisen ongelman, joka erityisesti koskee omaa vaalipiiriäni. Kyse on hajuvesien valmistajista – ja hajuvesipullojen valmistajista. Siellä käytetään ihan näitä tiettyjä eteerisiä öljyjä. Ja minua nyt kiinnostaakin REACH-asetuksen vaikutus tällä alalla, koska nyt on olemassa sääntelyä ja asetus, joka koskee kemikaaleja, mutta miten sitten nämä öljyt, jotka ovat kuitenkin täydellisiä luonnontuotteita? Eli tällä, sen tuotteen valmistajan on ilmoitettava, haettava lupaa ja ainetta kohti kustannukset ovat vähintään 150 miljoonaa. Ja näin ollen tämä luo eräänlaisen vaikutuksen, mikä johtaa siihen, että tiettyjä kasveja ei varmaan enää käytetä jatkossa, kun on niin raskasta saada lupia näille tietyille eterisille öljyille. Täytyy myös huomioida se, että tällä hetkellä ei ole arviointiprosessia, kunnollista sellaista. Tähän liittyy tietenkin riskejä, ja minä nyt ehdottomasti muistutan, että kyse on luonnon tuotteista. Niitä siis esiintyy luonnossa sellaisenaan ja on selvää, että äh, ne maininnat, joita kyseisten tuotteiden etiketeissä REACH-asetuksen mukaan täytyy olla, esimerkiksi laventeliöljy, no sehän on ollut käytössä jo antiikin ajoista lähtien, eli laventeliöljy on kuitenkin luokittelussa määritelty vesiympäristölle hyvin myrkylliseksi aineeksi – ja jos nyt on tällainen kuva, jossa on puu ja sitten kuollut kala, ja tällainen kuva laitetaan eteerisen öljyn laventeliöljypakkauksen kylkeen, niin minä kyllä voisin pitää tätä hieman liioittelevana REACH-asetuksen täytäntöönpanossa. Tämä aiheuttaa myös taloudellisia ongelmia omassa vaalipiirissäni. Siellä on kaikki nämä Etelä-Ranskan laventelituottajat, paljon pk-yrityksiä. Ja pitäisi ymmärtää tämän alan erityispiirteet. Haluaisin myös teidän lausuntonne tästä. Davis. Kiitos ja sitten Chris Davis. Mr. Dunset, two specific questions. Kiitos. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy Satu Hassin kysymykseen näistä asiakirjojen arvioinneista. jos näitä vaatimuksia näiden asiakirjojen täyttämiseen on näin hirveä määrä, niin totta kai sieltä myös puutteita löytyy. Ja ilmeisesti 50 prosentissa asiakirjoista on puutteita. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin, on sitten tämä tiedon leviäminen pitkin tätä toimitusketjua. Ja yleisemmin sanoisin, että te olette jälleen kerran esittäneet esittänyt hyvin positiivisen kuvan tästä tilanteesta. Taidan olla hiukan kyyninen, mutta en ainakaan itse ole saanut, saanut kauheasti palautetta tästä asiasta. Omassa vaalipiirissäni Englannissa, en tiedä mistä tämä johtuu, ehkä, ehkä he eivät tiedä yhteystietojani, niin, mutta tuntuu, että tässä on jonkinlainen ristiriita nyt näiden asioiden välillä. Huolimatta edustaja Grostetin kommentista liittyen siihen, että ei REACH-asetusta kukaan tässä nyt kyseenalaista ja sen syytä, niin Britannia on hyvin euroskeptinen maa ja siellä on konferensseja, joissa kyseenalaistetaan suunnilleen kaikki EUn asetukset. Eli riippumatta siitä, miten ammattimaista ja hyvää työtä teillä tehdään, niin periaatteessa kuitenkin REACH-asetus laittaa aivan valtavan hallinnollisen taakan kemikaaliyrityksille Euroopassa ja sillä tavoin ne ovat sitten kilpailullisessa, kilpailullisesti heikommassa asemassa muun maailman yrityksiä vastaan ja erityisesti tästä kärsivät pienet yritykset, joilla ei yksinkertaisesti ole työvoimaa tai teknistä osaamista näiden vaatimusten täyttämiseen tässä nyt hiukan leikin paholaisen asianajaja, kun itse, itse asiassa pidän REACH-asetuksesta, mutta kuitenkin. Merci, Chris. Kiitos Chris ja sitten äh, herra Brody. Dans l'autre sens. Ai, toinen järjestys selvä. Rouva Klaas, ihan sama. Herra Brody. Aivan ensiksi halusi, haluaisin kiittää johta, toimitusjohtaja Dansettia siitä, että hän on tullut paikalle. Korostan myös Reachin merkitystä, koska sehän on viitekohta niin työntekijöiden kuin ympäristönkin turvallisuuden kannalta. Haluaisin kuitenkin käyttää puheenvuoron ja pyytää kemikaalivirastolta apua. It, olen STOAN jäsen ja olemme tunnustaneet sen, että pitäisi täsmentää joitakin käsitteitä jotta niitä käytettäisiin asianmukaisesti kaikessa unionin säädöskielessä ja erityisesti pitäisi ajatella riskinarviointia, siitä tiedottamista. Erityisesti. Eli pitäisi pyytää kaikki energiaunionin virastoja tekemään yhteistyötä keskenään, koska meidän pitäisi olla täsmällisempiä sekä virastojen toiminnassa että siinä, että meillä on yhteinen kanta koko unionin tasolla. Eli myöskin liittyen siihen, mikä täydentää riskinarviointia, eli ennalta varautumisen periaatteen hyödyntäminen. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita, joita täytyy vielä hioa hieman. Tämä voisi myös helpottaa jatkossa työskentelyä. Ja tämä pyyntö aiotaan esittää virastoille, jotta ne hieman täsmällistäisivät, täsmentäisivät säädöskieltä ja yhteisesti käytettyjä käsitteitä, jotta me kaikki ymmärrämme ne samalla tavalla. Sitten Rova Klaas. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin varmistaa, että, että unohtanut minua, siksi tämä heiluttelu. Niin, haluaisin ensinnäkin kiittää herra Dansettia tästä optimistisesta ja itsetietoisesta kertomuksesta. Oli hyvä kuulla, että REACH toimii, että voi sanoa, että hyvä on. Nyt me voimmekin sanoa, että asiat ovat hallinnassa. Puhuitte tavoitteista, mutta tietysti esittelenä olen kiinnostunut siitä, mitä synergiaetuja voi olla siitä, jos torjuntainen osalta käännymme teidän puoleenne. Tulemme äänestämään niistä huomenna. Ja tietysti voisi olla hyötyllistä kuulla teiltä, miten voidaan käsitellä tällaisia kysymyksiä. Voin hyvinkin kuvitella, että jos kaikki on yhdessä talossa, käsitellään yhdessä verkostossa, että silloin myöskin voidaan hyötyä kokemuksista, joita on saatu, ja että on synergiaetuja. Ja totta kai me olemme pitkälti hapuilemassa pimeässä silloin, kun on kysymys kustannuksista, vuosittaisista maksuista tai eh, lupamaksuista. Ja voin ymmärtää, kun François Grostet eh, tarttuu vielä kerran tällaisiin luonnollisiin aineisiin. Tietenkään alustalaisesti ei voi sanoa, että kaikki mikä on luonnosta peräisin olevaa, että sitä pitäisi rekisteröidä, että se kaikki voi olla hyvä. Luontokin tuottaa vaarallisia aineita ja silloin täytyy ajatella rekisteröintiä, mutta kysymys siitä, mikä tästä seuraa, on se, miten pitkälle voidaan tehdä erottelua, miten pitkän, pitkälle voidaan lähteä liikkeelle eri suuruisista maksuista, jos kysymys on luonnollisesta aineesta. Sama pätee myös silloin, jos on kysymys aineista, joita jo, jotka on hyväksytty muiden asetusten tai direktiivien puitteissa, esimerkiksi elintarvikkeiden lisäaineet. Minua tällä hetkellä keskityttää esimerkiksi se, että Eh, rikki, rikkidioksidi on hyväksytty eh, säilyttäväksi aineeksi, se on hyväksytty elintarvikkeiden säilyttämisessä käytettäväksi, mutta tarvitsemme kuitenkin oma lupamenettelynsä erikseen, jos on kysymys eh, torjunta-aineena käyttämisestä, ja silloin kysymys on siitä, mikä summa on 1500-5000 euroa, 500 000 euroa voisi olla helpompaa, yksinkertaisempaa, jos me voisimme yhdessä rakentavasti puhua maksuista ja myös siitä, miten porrastetaan näitä maksuja, koska se, minkä me hyväksymme, koskettaa tietysti yrityksiä kotimaassa, koskettaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ja Chris Davisillekin sanoisin, että totta kai olemme itsekin syypäitä moniin asioihin, jos me poliittisesti teemme asioita mutkikkaammaksi ja asetamme lisävaatimuksia – te puhuitte näistä sisä, siis, häiriöistä ja, ja näistä herra Danset vielä pieni kommentti, joka te esitette. Voitteko te vaikuttaa asiaan? Voittaisinko edistää selvityksiä tästä asiasta? Koska tähän liittyy paljon kysymyksiä nimenomaan tähän alueeseen, joten äh, haluaisimme saada aikaan äh, tieteellistä tutkimusta niin, että me olisi todellakin hyödyllisiä, käyttökelpoisia äh, mittaustuloksia, mittausmenetelmiä. Miten teidän virastonne voisi tehdä tässä asiassa? Mutta muuten onnea matkaan. Tulevaisuudessakin, kun REACHia voidaan hyvin hoitaa, edessä on lisää haasteita ja toivon, että voimme silloin saada asiat eteenpäin hyvälle tielle edelleen. Kiitos oikein paljon ja sitten Karl Schlüter. Hi and welcome. I, um... Kiitos. Minulla on kolme lyhyttä kysymystä. Vähän aikaa sitten kysyin siitä, että kuinka monta tällaista ei-spesifistä rekisteröintiä teillä on. Nyt haluaisin siitä päivitetyt tiedot. No entä sitten näiden valvontakirjeiden laatu? Te niitä kirjoitatte, kun puute huomataan, mutta sitä ei ole korjattu. Tähän olette tehneet näitä kirjeitä aika suuren määrän tässä puhuttiin jo näiden rekisteröintiasiakirjojen laadusta. Mietinpä tässä, että pitäisikö tässä ottaa esimerkkejä, nostaa niitä esiin, pyytää jäsenvaltioita esimerkkejä yrityksistä, joilta tulee jatkuvasti puutteellisia asiakirjoja. E, voi olla, että yritykset ottavat tässä vähän nyt niin kuin riskin päälle, kun tietävät, että vain 5 prosenttia asiakirjoista tarkastetaan, niin laittavat vähän kehnompaa tavaraa sitten menemään. Onko yksikään jäsenvaltio sakottanut yrityksiä siitä, että oikeaa tietoa ei ole toimitettu? Ehkä siinä olisi yksi ajatus, jolla yritykset saisi tottelemaan paremmin. No sitten tämä ehdokas lista, siihen kommentti. Miten pääsette tähän 136 ja miksi komissiolta menee niin pitkä aika? kun tuosta viitosliitteestä puhutaan. Johtuuko se uusista sovelluksista vai, vai jostakin muusta? Eli kun jollekin prosessille halutaan hyväksyntää, mikä siinä oikein kestää niin kauan. Senhän luulisi olevan hyvin yksinkertainen prosessi ja päätöksenkin pitäisi olla pikainen. Si. Merci beaucoup. Kiitos oikein paljon. Sitten Anna Rosbach. Tak formand. Der har været rigtig mange gode spørgsmål til dem indtil nu, Um... Niin, tämä oli hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä, joita on noussut tässä esille. En ole kovinkaan paljon lisättävää. Minulla on vain pari kysymystä. Olen kuullut, että REACH ei sitä, että sitä ei panna yhtä hyvin toimeen kaikissa jäsenvaltioissa. Mitä te teette sen varmistamiseksi, että toimeenpano on korrektia kaikissa 27 jäsenvaltiossa? Kysymys ei ole pelkästään siitä, miten kilpaillaan Euroopan tasolla. Kysymys on myös siitä, miten monia kompastuskiviä me asetamme omalle tiellemme ja esteeksi sille, että voimme olla maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä. Voitteko sanoa, miten tiukempia me olemme, miten paljon tiukempia olemme Euroopassa kuin Kiinassa tai Yhdysvalloissa tai muualla? Merci, Sophie Oconi. Kiitos, Sophie Oconi. Merci, Madame la Présidente. Euh, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Danset tästä hyvin selkeästä esitelmästä yhdyn kollegoihani, erityisesti François Grostetin kantaan, ja tuon esiin sen, miten tärkeää ja hyödyllistä on työskennellä eh, nimenomaan kenttätasolla silloin, kun jonkun kemikaalin suhteen tai kemikaaliastuksen suhteen on ongelmia. Sääntely on tarpeen, se on aivan varmaa, mutta kuitenkin tästä huolimatta on sellaisia pk-yrityksiä, joilla ei ole sisäisiä rakenteita voidakseen sopeutua kaikkiin näihin vaatimuksiin. On ympäristösäännöt, on noudatettava verotusta koskevia sääntöjä, EUlta tulee direktiivejä, jotka siirretään osaksi kansallisia lainsäädäntöjä, ja PK-yritykset kärsivät tästä tuhansien säädösten kimpusta, ja ne eivät onnistu rakennettaan siihen sopeuttamaan. Minä siis sanon, että tietyllä tavalla meidän pitäisi jotenkin uudestaan ottaa käsittelyyn koko säädösala sillä tavalla, että löydämme synergiaetuja eri säädöksistä, jotta jotta PK-yritykset eivät menettäisi kilpailukykyään ja asemaansa markkinoilla, äh, kun on niin paljon sääntelyä, jota aivan varmasti on meillä enemmän kuin niissä maissa, jotka kilpailevat EU-maiden kanssa. Kiitos ja sitten Richard Seber. Kiitos. Jos ajattelen sitä, minkälaisia keskusteluja käytiin täällä silloin, kun Richia valmisteltiin, Muistan, että Guido Sacconi oli mukana keskustelussa silloin, koska silloinhan maailma oli romahtamassa, sali oli täynnä ja kaikki puhuivat siitä, että tämä oli nyt sitä, että kemian teollisuuden loppu Euroopassa olisi hämöttämässä. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, en ole kuullut mitään. Kuten Chris Davis, minäkin olen tehnyt tässä sen johtopäätöksen, että asian täytyy, Reachin täytyy toimia. Joten tämä on siis mienteinen viesti, jonka me voidaan kuulla, on tietysti jotakin osa-alueita koskevia ongelmia, jotka ovat nousseet esille, mutta kokonaisuudessaan uskon, että voimme olla ylpeitä siitä, että lainsäädäntö toimii hyvin ja että se työ, jota te ja työntekijänne ekassa teette, on hyvää. Aika ajoin kuulee tietysti ongelmista, jotka ovat kuitenkin yksityiskohtia. Kieliongelma on yksi asia, puhun jo viimeksi siitä. Minä tiedän, että nyt on jo olemassa monia käännöksiä, mutta PK-yritykset haluaisivat kuitenkin lisää ohjeistusta ja tämä on asia, jossa varmaan vielä voidaan tehdä jotakin. Mitä tulee siihen, mitä Krista Klas puhui, tämä maksujärjestelmä, sekin on asia, joka voisi olla avoimempi. Me kaikki olemme sen puolesta, että tämä rahoitetaan maksuilla. Ja nyt kuulin ensimmäisen kerran teitä, että teillä on tarpeeksi rahaa. Siitäkin olen iloinen, koska viimeksi teillä ei ollut tarpeeksi rahaa, mutta tässäkin on tapahtunut parannusta. Kuitenkin avoimuus, se miten toiminta rahoitetaan, on tärkeä asia. Tähän ei toimi mikään pankki, koska teidän pitää laittaa rahaa suinkaan säästöpossuun, vaan me voimme varmastikin katsoa, auttaa asioissa ja voimme käydä keskustella vielä näistä palkkioista. Sitten olisi hyvä, jos tarjottaisiin enemmän tällaista julkisuustyötä, koska Euroopassa – esitetään arvostelua ja puhutaan siitä, että tehdään asioita, jotka eivät hyödytä ketään eikä mitenkään. Riitsin tapauksessa olemme tehneet jotakin, mistä on hyötyä kaikille, josta on hyötyä kuluttajille, ympäristölle. Olisi tärkeää, että teidän virastonne yhdessä kansalaisten kanssa voisi saattaa asian paremmin julkisuuteen. Ja pyytäisin, että nyt kun tämä toiminta vakiintuu, niin voisitte ennakoivasti ryhtyä tiedottamaan, koska monilla ihmisillä edelleen on huolia siitä, että he mahdollisesti joutuvat myrkytyksen kohteeksi, kun erilaisia kemiallisia aineita käytetään aika paljon. Olisi hyvä, että sanoisitte, että ei ole syytä pelätä. Ja näiltä osin kuitenkin sanoisin, että olemme saaneet aika paljon myönteistä. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Dansetille vastauksia varten, antaisin puheenvuoron herra Guido Sakkoonille. Hän edustaa Euroopan parlamenttia ECHAN hallintoneuvostossa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos teille, kiitos kollegoille, että minutkin kutsuttiin. No, esittely oli hyvin selkeä. Siitä kävi ilmi, mikä tilanne on. No ei tässä nyt lähde mihinkään taisteluun, olen entinen kolleganne. Mutta jos asetuksessa on jotain vikaa, niin sehän on lainsäätäjien vika, ja minä olen, otan siitä ensimmäisenä syyt niskoilleni, koska olin esittelijänä tuolloin. Miten kyseistä asetusta pannaan täytäntöön. Aikaisemmin tällaista välinettä ei ollut ja tällä on muun muassa perustettu kemikaalivirasto Helsinkiin. Miten voidaan taata yhdenmukainen koordinointi? No voidaan liioitella tiettyjä ongelmia. Asiat ovat ehkä menneet odottamalla tavalla. En voinut niitä ennakoida ollenkaan, mutta muistutan, että Reachissä yhdistettiin, en nyt muista tarkkaan, mutta yli 40 direktiiviä, jotka olivat olleet voimassa yli kaksi, noin 25 vuotta. Ja tarkoitus oli säännellä noin 300, 300 eri kemikaalia. vähän aikaa aikaisemmin rekisteröinti se oli kaatunut ja sitten aineita tuli hyvin paljon ja jatkuvasti. Ja nyt niitä aineita on yli tuhat, viisi tuhatta suurin piirtein. Niin monta on siis rekisteröity tähän saakka. Eli aluksi tietysti sähköinen järjestelmä oli kovilla, että kaikki tiedot saadaan kerättyä. Lisäksi piti julkaista nämä tiedot nyt 3000 ainetta on nyt sillä tavalla, että voidaan suoraan tutustua sisältöihin virastolla Virasto antaa siis neuvoja eri yrityksille, jos ei niiden antamat tiedot ole vakuuttavia ja niin edelleen. Halusin vain esittää kaksi huomiota. Ensinnäkin 2013 on seuraava takaraja silloin tämä koskee yhä laajempaa määrää yrityksiä, yhä suurempaa määrää aineita, uusia aineita, mutta tietoja on vähemmän, koska me olemme nyt onnistuneet tietyllä tavalla tekemään tästä asteittaisen järjestelmän. Mitä suurempi tonnimäärä, sitä suurempi määrä tietoa mutta nyt tarkoitus olisi vähentää byrokratiaa ja rahoitustaakkaa erityisesti PK-yrityksille. Mutta virastolle on tullut tästä oikeuksia. Alusta asti on työskennelty hyvin yritysten konsortioiden ja muiden tasolla, mutta minä haluaisin esittää näitä henkilökohtaisia näkemyksiä. Ja otan nyt huomioon tämän kehotuksen, jonka uskoin ymmärtäneeni teidän keskustelusta, niin että helpotetaan hieman tämän koko työkalun tai koneiston monimutkaisuutta. Olisi varomatonta Äh, jos tämä ei toimisi niin, että joku vain päättää niin kuin haluaa. Mutta tiettyjä muutoksia tarvitaan. En, täytyy ottaa huomioon kokemukset, jotka ovat myönteisiä, mutta kuitenkaan ihan äh, täydellisiä äh, ne eivät ole. Ei pelkästään asiakirjojen arvioidin suhteen, vaan myöskin jäsenvaltioiden työssä, sitähän kaikki eivät ole vielä ymmärtäneet. Jäsenvaltioiden tehtävä on ilmoittaa, mitä eri aineiden arvioinnista koituu juuri yrityksille. Pitäisi saada tämä koneisto täydellisesti käyntiin jo ennen ensimmäistä arvio takarajaa. Ja viisi, kuusi vuotta sitten sitten kun ajateltiin, että nyt tässä tapetaan koko kemikaaliala Euroopasta, tässähän nyt hyökätä, no tämä nyt on tällaista vähän leikinlaskuakin, mutta asiat ovat muuttuneet tietyiltä osin liiankin negatiiviseksi, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että nyt on jo REACH-asetus. Monet maat ovat jo seuraamassa EUn esimerkkiä tällä lailla, eli ne säätävät samanlaisia lakeja. Eli tällä alalla muutkin ovat lähdössä meidän mukaamme. Ja Euroopan teollisuudelle se on tietysti hyvä, ei pelkästään kemikaaliasetukselle – vaan myöskin muulle teollisuudelle ja käyttäjille. Pyydän, että Anteeksi, että puhuin näin kauan. Kiitos. Merci, c'était tout à fait intéressant. Alors... Kiitos, tämä oli oikein mielenkiintoista. Ehkäpä yritysasioiden pääosaston edustaja haluaa sanoa muutaman sanasen. Ihan siinä järjestyksessä käytätte puheenvuoron kuin itse haluatte. Yes, okay. Kiitos puheenjohtaja. Minä kommentoisin yhtä asiaa. Tässä herra Dansertilta kysyttiin asiaa, joka enemmänkin osuu komissioon, eli tästä aikataulusta, kuinka nopeasti näiden luvallisten aineiden listalle aineita pääsee siitä, kun hakemus kemikaalivirastoon tulee ja, ja valitettiin, että se tapahtuu liian hitaasti. Minä voin vastata tähän. Me saamme tiedot kemikaalivirastolta ja, ja sen jälkeen meidän täytyy laatia siitä lainsäädäntöluonnos ja se ei ole mikään ihan nopea prosessi, mutta siinä menee sellainen muutama viikko. Sitten täytyy konsultoida eri tahoja ja kommenteille varataan noin kuukausi. Ja totta kai sitten, kun nämä toimenpiteet vaikuttavat kauppaan, niin meidän täytyy ilmoittaa tietyille tahoille, kuten maailman kauppajärjestöön, sitä, ja, ja siinä on sellainen 60 päivän ajanjakso. Ja sitten komitea äänestää tästä. Papereiden tulee olla komiteassa 30, kolme viikkoa ennen äänestystä. Ja sitten on vielä tällainen tarkistelu, tarkistusajanjakso, ja sekin voi olla kolmen kuukauden mittainen. Ja sen jälkeen vasta päästään asetuksen hyväksymiseen. Siihen menee viikko tai pari, kun komission, komission hyväksyntä saadaan. Eli tässä on paljon tällaisia eri asteita ja siksi tuo koko prosessi kestää sellaisen vuoden ennen kuin mitä voidaan lisätä liitteeseen 14 REACH-asetuksessa. Toivottavasti tämä selvensi asiaa. Yes, thank you, Graham. Kiitos ottaisin esiin pari pientä asiaa. Ensimmäinen liittyy näihin kansainvälisiin aspekteihin. Komission puolesta voin vastata tähän, vaikkakin varmasti herra Dansert myös voi kommentoida asiaa omasta näkökulmastaan. Ja sitten ehkä voisin hiukan pohtia sitä, missä nyt ollaan tästä näytetään olevan tässäkin salissa hiukan eri mieltä, mutta että kuitenkin ollaan yleisesti sitä mieltä, että tässä on saavutettu suuri loikka eteenpäin. No ensinnäkin näistä kansainvälisistä asioista me kaikki varmasti tiedämme sen, että REACH on ainutlaatuinen asetus maailmassa. Komissaari on puhunut tälle valiokunnalle ja, ja muissakin paikoissa tästä asiasta ja hän on sanonut sitä, että REACHissa on kyse tietopohjaisen Euroopan luomisesta ja kemikaalivirasto antaa itse asiassa Euroopalle kilpailuetua tulevaisuudessa. Ja tässä ei tarkoiteta ainoastaan tiedon keräämistä kemikaaliviraston nettisivulle, vaan hän tarkoittaa myös sen tiedon käyttöä me Euroopassa ja, ja Euroopan kemikaaliteollisuus oppii käyttämään näitä aineita turvallisesti ja tietoa turvallisuuden lisäämiseen, ja se antaa sitten kilpailuetua Euroopan ulkopuolella. Muutkin maat ovat lähteneet modernisoimaan kemikaalilainsäädäntöä sen jälkeen, kun me niin teimme. Ja e, se työ on ollut hyvin linjassa sen kanssa, mitä me täällä Euroopassa olemme tehneet, vaikkakaan ei ole ihan niin kunnianhimoista kuin, kuin täällä meillä, mutta kuitenkin samaan suuntaan on menty. komissaari on maininnut muutaman kerran myös sen, että tässä REACHin täytäntöönpanossa on nyt saavutettu tärkeä virstanpylväs. Meillä on rekisteröintiasiakirjoja ja nyt pitää miettiä, miten näiden asiakirjojen kautta päästään parantamaan kemikaalien turvallisuutta ja käyttäjien turvallisuutta. No nyt sitten on tehty toinen suuri loikka eteenpäin tässä REACH-maailmassa. Kyse on siitä, että komission kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden viranomaisten ja myös muiden lainsäätäjien kemikaaliin, kemikaaleihin liittyvän, liittyvien lainsäätäjien tulee työntekijöiden ohella ja niiden ohella, jotka haluavat hankkia kemikaaleja yrityksissä käytettäväksi. Niiden Näiden, kaikkien näiden tahojen tulee nyt käyttää tätä tietoa ja tarkistaa, että sopivatko nämä tiedot rekisteröintiin ja niiden omiin käyttötarkoituksiin. Meidän tulee sitten hiukan avittaa heitä eteenpäin tässä asiassa. Toivon mukaan tämän, tällä tavoin vaikutetaan myös Rio plus 20 tavoitteisiin ja muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin jotta voidaan varmistaa, että Euroopassa ja koko maailmassa kemikaaleja käytetään sellaisella tavalla, joka minimoi riskit niin, niin suurelta osin kuin mahdollista. Kiitos. Tässä onkin teille toimitusjohtaja kysymyksiä. Kysehän nyt on tästä samasta virastosta. Tässä pitää direktiiviä täytäntöönpanna. panna ja te olette siinä tehtävässä. Osa kysymyksistä on sellaisia, että voitte niihin vastata. Osa menee ehkä toimialan yli. Mutta tulokset ovat esimerkiksi viime vuodelta erinomaisia, mutta toisaalta on se, että voidaan parantaa turvallisuutta Euroopassa, mutta toisaalta myös vaikeutetaan PK-yritysten kilpailukykyä. Meidän täytyy jatkuvasti pyrkiä tasapainoon näiden välillä. Nyt saatte puheenvuoron vastataksenne näihin lukuisiin kysymyksiin. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Indeed, we keep the... Niin, kiitos. Todellakin yritämme pitämään, äh, pyrimme pitämään tasapainoa Reachin osalta tavoitteissamme, kaikissa toimissamme – näissä liikkeelle näistä kysymyksistä, jotka liittyvät arviointiin. Ensinnäkin haluaisin tehdä selväksi, että tässä vaiheessa meillä ei ole selkeää kuvaa siitä, mikä on 2010 välitetyistä asiakirjoista se lukumäärä, jo, niiden lukumäärä, joiden laatu on ollut riittämätön ensimmäisenä vuosina – jos ajattelemme näitä varhaisia rekisteröintiä, jotka tulevat hyvin varhaisessa vaiheessa ensimmäisenä vuosina, ja jos katsomme niitä ja katsomme, olivatko ne hyviä, niin johtopäätöksemme oli siis näitä tarkastellessamme, että laatu ei ollut riittävää. Ja nyt vasta tilanne on se, että suurin osa asiakirjoista on asianmukaisia. Ja joku sana muutamaa päivää ennen määräpäivää. Jos me katsoimme näitä kaikkia, silloin täytyy katsoa, mikä on, voidaan analysoida sitä ja katsoa, mikä on sitten se oikein asiallisten papereiden osuus. En toten pysty täysin tässä vastaamaan vielä. Tietysti incomplete, we take action. Jos asiakkaat ovat puutteellisia, ryhdymme toimiin. Joko teemme päätöksiä, jos tietomääräyksiä ei ole noudatettu, tai jos liitetään muita ongelmia, silloin me lähetämme kirjeen, jossa kiinnitetään huomiota näihin laadullisiin puutteisiin ja joka sisältää määrää, jonka puitteissa nämä virheet, puutteet voidaan korjata. Kaikki nämä päätökset itsessään Ne lähetetään jäsenvaltioiden katsottavaksi ja jäsenvaltioiden komiteoille ja asiantuntijat kahden kuukauden välein tutustuvat kymmenestä, jopa 20, jopa useampaakin asiakirjakokonaisuuteen varmistakseen sen, että me teemme oikeat johtopäätökset. Huomautukset, jotka liittyvät laatuun, puutteisiin, lähetetään yrityksille, mutta myös jäsenvaltioiden. Jäsenvaltiot ja niiden viranomaiset voivat seurata sitä, minkälaisia puutteita on. Me seuraamme niin, että me tarkistamme, täydentävätkö yritykset asiakirjoja, saattavatko niitä ajan jos näin ei tapahdu. Me ilmoitamme erinäkin tästä jäsenvaltion valvontaviranomaisille niin, että ne voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin me myös kysymme tarkistamme, voimmeko tehdä muodollisen päätöksen puutteiden osalta, joten tästä tilanteesta on vaikea päästä eteenpäin. Pitäisikö tarkistaa enemmän kuin 5 prosenttia? On tietysti äh, asia, joka nähdään pitkällä aikavälillä, mutta tällä hetkellä käydään läpi 5 prosenttia kaikista, mikä on rekisteröity vuoden 2013 mennessä – ja suunnitelmamme on, että sen jälkeen pyrimme tai voimme saavuttaa suuremman osuuden rekisteröidystäkin äh, asiakirjoista, koska sitten emme odota enää suurempia lukumääriä enää seuraavissa määrä, seuraavissa määräaikoina. Toisin sanoen, meidän työmme, ajatellen niitä asiakirjoja, jotka on rekisteröity vuonna 2010, ei tule päättymään vuonna 2013, vaan tulee jatkumaan myös sen jälkeen, se on varmaa. Mitä tulee nanoasiakirjoihin, jotka määräaikaan mennessä esitettiin, me olemme raportoineet kattavasti komissiolle siitä, mitkä yritykset ovat tehneet tällaisia raportteja ja mikä osa asiakirjasta on ollut tällainen, samoin myöskin ilmoitukset eh, vaarallisista aineista – joten olemme lähettäneet hyvin kattavan kertomuksen komissiolle. Ja pysyvä komitea tulee ilmoittamaan teille myöhemmin tänä vuonna tästä asia, asiasta. Ja tämä työ, tämä arvio tulee jatkumaan. Rekisteröintivelvoitteesta, kuten Rovan Grostet sanoi, joillekin yrityksille tämä näyttää olevan suuri asia, nämä velvoitteet, pientekin yritykset, Eräät muutkin jäsenet puhuvat siitä, että meillekin suuryrityksille kenties tämä on melko huomattava tehtävä. Me tietysti ymmärrämme asian ja otamme arvostelun vakavasti. Pyrimme niin pitkälti kuin voimme auttamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä työn tekemisessä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että te itse lainsäätäjinä loitte nämä kansalliset helpdeskit, neuvontapisteet, ja me koulutamme näiden toimijoita säännöllisesti, joten yritykset voivat saada ohjausta omalla kielellään. Me koulutamme niin näitä henkilöitä, että voivat myöskin auttaa siinä, miten IT-välineitä käytetään. On tärkeää, että yritykset tarvitsevat asiantuntemusta voidakseen tehdä hakemuksia rekisteröinneistä, vaikka ne olisivatkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja on oikeutettu odotus, jos ostaa kemiallisen aineen toimittajalta, ja jos toimittajalla on tietoa siitä, että toimittaja tietää, mitä on myymässä, olisi surullista, jos me ostaisimme mahdollisesti hyvinkin vaarallisia aineita ilman, että yrityksellä on mitään asiantuntemusta asiasta. Joten tärkeää minusta on se, olemme nähneet tietysti jäsenvaltioissa sen, että on otettu huomioon se, että jäsenvaltiot tarvitsevat, äh, yritykset tarvitsevat neuvonantajia, jotka valmistelevat heille asiakirjat. Joskin jäsenvaltioissa itse asiassa on julkisia tukijärjestelmiä, joissa jopa osa kustannuksia, joita syntyy konsultitoiminnasta, kustannetaan yhteisautuksen puitteissa. Tässä tapahtuu tietysti myöskin seurataan, mitä tapahtuu, ja tien päässä hankkivat kirja, joka oikeuttaa tiedon saamiseen, ja tämä kemiallisen turvallisuuden raportti voidaan sitten liittää mukaan, ja mikä merkitsee, että joutuvat tekemään työtä aika vähän viime kädessä, ja voivat siis osallistua toimintaan alhaisemmin kustannuksen, joutuvat maksamaan tietysti osannuksensa, mutta tämä on myös kustannus, joka, jota ne eivät voi välttää. joutuvat maksamaan siis kustannuksen. the, uh, the advantage is that they basically... Uh, Mutta pohjimmiltaan ne siis ostavat, maksavat hinnan hyvin tärkeästä, tärkeän tiedon saamisesta, niin kuin komissiokin mainitsi, mikä sen arvo voi olla, ajatellen kilpailukykyä kansainvälisesti, jos tietävät, miten käyttää kemiallisia aineita turvallisesti ja voivat selittää sen yksityiskohtaisesti kuluttajille myöhemmin tuotantoketjussa. Seuraava kerrosta ajatellen me ajattelemme, että ensimmäiset yritykset, jotka tulevat rekisteröimään uudestaan, olen henkilökohtaisesti pyrkinyt määrittelemään sellaisia yrityksiä, jotka voisimmeko pyytää niitä auttamaan tässä rekisteröintiprosessissa, niin voisimme katsoa seuraavaa rekisteröintiin määräaikaa mennessä on 2018 mennessä, jolloin me tarvitsemme hyvin paljon yrityksiä, jotka ovat osa näitä rekisteröintitoimia. Uskoakseni useimmat öljyt esimerkiksi hajuvesiin ovat alhaisia määritään, ja nämä tulevat vuonna 2018 mukaan. Miten asiantuntemuksen löytäminen on ongelma? Meiltä puuttuu asiantuntemusta, ei pelkästään ajatellen suuria yrityksiä, vaan myöskin pienissä yrityksissä on liian vähän asiantuntijoita nimenomaan äh, turvallisuuskysymyksiä, jotka liittyvät äh, REACH, REACHin, joten komission varapuheenjohtaja Tajani on käyty meidän puoleemme pyytänyt meitä apua tässä. Me siis valmistelemme ohjelmaa, koulutusohjelmaa, joka voisi yhdistää yliopistot ja tutkimuslaitokset antamaan äh, koulutusta nuorille tutkinnon suorittaneille säädöksissä ja asiakirjojen valmistelussa, jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan odottaa REACHia ja muita kemiali- muuta kemiallisia aineita koskevaa lainsäädäntöä. Mikä tämä on asia, josta herra Prodikin puhui. Hän puhui myös siitä, että on tarvetta saada enemmän aikaan yhteinen kieli eri sääntelijöiden kesken ja eri tieteellisissä komiteoissa – jotka käsittelevät riskiä ja riskien arviointeja. On tärkeää, että ymmärretään, että komissiokin on ymmärtänyt tämän tarpeen ja on pyytänyt Päästo Sanko on tässä johtavassa asemassa siis saada aikaan säännöllisempiä kokouksia tieteellisten komiteoiden ja asiantuntijoiden kesken niin, että yhdenmukaistetaan enemmän näkemyksiä riskien arvioinnista ja että saadaan yhteinen kieli. Tässä ponnistelemme paljon. Me pyrimme, olemme tekemässä jopa kirjastoa riskin analysoinnin terminologiasta eri kielillä, jota me ei pelkästään pyri yhdenmukaistamaan englannin kielen tasolla, vaan me pystymme siis myöskin ilmaisemaan asiat turvallisuuden alueella myös kaikilla eri, muilla eri EU-kielillä, mikä on hyvin tärkeää. Palaisin vielä Rova Klaasin kommentteihin ja äh, maksuihin. In reach, uh, can be Maksut voivat olla este, koska yritykset maksavat etukäteen. Ja ne maksavat rekisteröinnin hetkellä kaikesta työstä, mitä sen jälkeen seuraa, arvioi niin asiakirjan, aineiden arvioinnissa ja jopa tietystä riskinhallinnasta, joka myös tapahtuu samasta maksusta, kustantaminen tapahtuu myös samasta maksusta. Tästä on käyty keskustelua. Ja teille, poliitikoille, jää tehtäväksi sen pohtuinen, pitäisikö olla vuosimaksu ja tätä kautta vähentää rekisteröintikustannuksia huomattavasti, vai onko parempi, että on tällainen ennakkomaksu ja sitten virasto käyttää turvallisesti niitä rahoja, jotka on maksettu sille ja varmistaa sen, että voi itse asiassa maksaa erinäisiä vuosia asioista, niin kuin Reachin puitteissa on tapahtumassa, ja us, voi tietysti katsoa vaihtoehtoja ja etuja ja haittoja, joita liittyisi tällaisiin vaihtoehtoisiin järjestelmiin. Mit, synergia, biosidit ja REACH-asetus. Me todellakin olemme nyt jo pyrkimässä luomaan mahdollisimman paljon synergiaa. Me varmistamme, että meidän IT-välineemme jotka on luotu sekä tutkijoita että yrityksiä varten rekisteröintiin, riskiin, analysointiin ja siihen liittyviin tietoihin. Nämä kaikki voidaan saada rekisteröinnin kautta. Tai sitten on myöskin äh, hakemuksia liittyvät lupiin. Nämä kaikki voidaan saada. Tämä merkitystä voidaan hyödyntää kaikkea sitä maksimaalista, mikä nyt on jo kehitetty. Ja tätä me siis valmistelemme tässä vaiheessa. Olemme alkaneet valmistella sitä ja jatkamme työtä asian parissa. Tämä tietenkään ei vie pois kokonaiskustannukset, jotka liittyvät lupiin, koska siitä huolimatta edelleen on olemassa prosessi, joka on hakemuskohtainen eikä yleinen. Yleisen kustannusjohtajalla pyrimme tekemään mahdollisimman paljon luomalla tällaista synergiaa, mutta te kysyitte jo miten voisimme saada todelliset kustannukset laskettua sen osalta, miten paljon me käytämme biosideihin ja miten paljon me käytämme muuhun. Joten emme maksut Reachista, niitä siis pitäisi käyttää biosideihin, joten tässä mielessä olemme saan ymmärtäneet viestin siitä, että haluatte, että me teemme asianmukaisen arvioinnin biosidien todellisista kustannuksista. Ja sitä me olemme minusta tekemässä. Uskon myös, että meidän kun ei ole maksuja vielä, me kuitenkin koemme, että tulemme näkemään samantyyppisiä maksujen leikkaamisia pienten ja keskisuurten yritysten osalta, oli kysymys todellakin pienistä tai keskisuurista yrityksistä. Eli huomattavia alennuksia maksuissa yrityksille, jotka, jotka ovat sen arvoisia. That, uh, that we have uh, received registra- Sanoisin myöskin, olemme saaneet ö, maksuja siis rekisteröintiä varten, mutta kun yritin selittää johdannossani, se ei suinkaan merkitse sitä, että voimme rahoittaa asioita loputtomiin. Me tulemme vuoden 2010 aikana vuosi 2014 käyttämään ähm, vuoden 2014 käyttämään käyttää vuonna 2010 rekisteröintimaksut, jolle joudumme sitten palaamaan taas siihen, mitä alun perin oli suunniteltu, mitä lainsäätäjä oli suunnitellut, eli että on tällainen sekarahoitus, niin että osa tulee maksuista ja osa tukina. Ja tämä on tällainen järjestelmä, joka meillä on seuraavassa rahoituskehyksessä toivon, että muistatte tämän, kun katsotte monivuotista rahoituskehystä. Sitten ehdokaslista. Me pyrimme edelleen saavuttamaan tavoitteen, jonka politiikan, poliitikot asettivat meille, ne kaikkia komission jäsenet – jotka itse ovat astaneet itselleen tavoitteen, joka koskettaa meitä kaikkia, mukaan luettuna siis myöskin ehkä ja pyrimme tukemaan tätä tavoitetta. Haluamme huomattavan määrän 136 ainetta ehdokasistalle vuoden loppu, ensi vuoden loppuun mennessä. Se, saavutetaanko tavoite, riippuu ponnisteluista, joihin ryhdytään lähikuukausina niin meillä kuin komissiossa kuin jäsenvaltioissa pyrimme saamaan jäsenvaltiot tietoiseksi vastuustaan, että ne tekisivät oman osansa työstä. Jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita osallistumaan työhön. Ja ensimmäisen kerran meillä on myös suunnittelukokous virastossa vuoden loppuun mennessä – ja siinä pyydämme jäsenvaltioita asettamaan selkeät tavoitteet monivuotista työtään varten REACHin puitteissa. Ja tätä kautta luodaan mekanismi, joka lisää vastuun tunnetta ei pelkästään meissä ja komissiossa, vaan myös jäsenvaltioissa, kun asetetaan tavoitteita työlle, joka liittyy REACHiin. Toivoi myöskin, että nyt tässä olisin, niin mitä kieliin tulee, niin me teemme enemmän. Olemme myös tutkineet sitä palautetta, jota olemme saaneet rekisteröijiltä, jota olemme katsoneet, katsoaksemme kielikysymys tai miettiäksemme, mitä, enemmän, mitä voisimme tehdä enemmän, jotta käännöksiä olisi että REACH olisi kansallisella paremmin käytettävissä työskentelyssä. Toivonkin nyt puheenjohtaja, että olisi nyt tässä vastannut esitettyihin kysymyksiin. Oui, If I may, one question. Niin, It's been answered. would the, would the... Niin, vastattiinko täällä erääseen kysymykseen nimenomaan siihen, joka liittyi eurooppalaisten kemikaaliyritysten kilpailukykyisyyteen nyt sen jälkeen, kun REACHia on pantu täytäntöön. Mielestäni ette tähän vastannut. Thank you. This is of course in the first place. Niin, totta kai tämä on senkin kysymys, jota komissio pitäisi käsitellä, koska komissiohan tarkastelee teollisuutta ja ovat tekemässä selvityksiä, jotka liittyvät tähän asiaan. Ja toivon, että komissio pystyy vastaamaan tähän ensi vuonna, kun nämä selvitykset ovat valmiita. Mutta mitä siihen tulee, miten minä asiat näen tällä hetkellä, olen sitä mieltä, että yritykset ovat pystyneet hyvin suuressa määrin rekisteröimään. On olemassa suuri uhka jatkokäyttäjien osalta, jotka ovat prosessin loppuvaiheessa. He pelkäävät, että aineet häviävät markkinoilta, jopa sellaiset aineet, joita he tarvitsisivat, ja että tietty toimitusketju kärsisi toiminnassaan nimenomaan siitä, että aineita puuttuisi. Olimme katsoneet tätä asiaa yhteysryhmässä, joka on johtajien ryhmä, jossa on johtaja, jotka komissiota, me, jossa me olemme edustaneet ja teollisuus, Toistaiseksi tällaisia tapauksia ei ole löydetty. Joten siinä mielessä uskon, että teollisuus pystyy kilpailemaan nyt ensimmäisen rekisteröinnin kustannustenkin jälkeen. Tämä on minun uskomukseni tässä vaiheessa. Kiitos johtaja vastasitte oikein tyhjentävästi kaikkiin kysymyksiimme. Kiitos siitä ja kiitos myös työstä, jota kemikaalivirasto tekee. Kiitos tästä kertomuksesta. Nyt olemme kaikki palaistuneita. Seuraavaksi kohtaan kuusi esityslistallamme. Ja kohta liittyy HI-virukseen. Te tiedätte, vuonna 2009 komissio antoi tiedonannon HIV-viruksen torjumisesta EU:ssa ja sen naapurivaltioissa 2009-2013. Siinä keskityttiin kolmeen pääkohtaan. Asiat eivät ole edenneet sillä tavalla kuin olisimme toivoneet ja sen takia on laadittu suullinen kysymys. Nyt annankin puheenvuoron niille laatioista, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Rouva Grostet ja sitten Rouva Schilders. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Très rapidement. Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti. Tämä on luonnollisesti hyvin tärkeää on tärkeää, että puhumme tästä kysymyksestä. Euroopan parlamentti on hyvin liikuttunut siitä, millainen tilanne tällä hetkellä on. Muistutan, että Euroopan parlamentti hyväksyi marraskuussa 2008 päätöslauselman ja siinä vaadittiin eh, aikaista diagnoosia ja hoitoa. Se välitettiin Euroopan komissiolle ja se koski siis tiedonantoa HIV-viruksen torjunnasta eu ja sen naapurivaltiossa 2009-2013. Kuten totesitte, puheenjohtaja, ongelma on siinä, että asiat eivät etene ja EU:ssa ja sen naapurimaissa tartuntojen määrä ei edelleenkään ole kääntynyt laskuun ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontokeskuksen mukaan 30 prosenttia keskimäärin EU-ssa tartunnan saaneista eivät ole saanut diagnoosia eivätkä tiedä kantavansa kyseistä virusta. Ja tällöin riski on 3,5-kertainen tartuttaa, välittää tauti eteenpäin kuin jos diagnoosi on tiedossa. Lisäksi ihmiset pääsevät hoitoon ihan liian myöhään ja tällöin tauti on edennyt jo hyvin pitkälle ja hoito aloitetaan myöhään, diagnoosi tehdään myöhään. On oltava hoiviruksen AIDSin vastainen torjuntastrategia ja se on osoittanut, että ihminen, joka ottaa antiretrovir lääkkeitä ennen kuin terveydentila alkaa todella heiketä, niin riski tartuttaa partneri on todella vähä, vähäisempi. Diagnoosi on tehtävä aikaisin ja silloin kun diagnoosi tehdään aikaisin, myös hoitoon pääsee aikaisin ja vain sillä tavalla voimme torjua tätä epidemiaa. Olemme nyt tällä hetkellä toimintasuunnitelman puolivälissä ja neuvoston ja komission on ähm, edistettävä enemmän ennaltaehkäisystrategioita ja kampanjia, on päästävä helpommin testattavaksi ja on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta kunnioitetaan YK on äh, AIDSia koskevan yleiskokouksen äh, suosituksia on löytävä, löydettävä keino, jotta tavoitetaan myös kaikista heikoimmassa asemassa olevat unionissa ja sellaiset, jotka, joilla tartuntariski on muita suurempi. Tämä vaatii paljon energiaa ja paljon työtä ja se on juuri tämän parlamentin päätöslauselmaesityksen ehdotus. Ja sitten Rova Schilders. Yes, thank you to the rapport. Kiitoksia esittelijälle kun nyt hoitomuodot ovat kehittäneet, kehittyneet, niin samaan aikaan HIV-virusta kohtaan on alettu suhtautua vähän välinpitämättömämmin. Meidän pitää varoa nyt sitä, että tässä asiassa lähdetään menemään ikään kuin taaksepäin ja tautitapausten määrä kasvaa. Muutamaan alueeseen erityisesti pitää keskittyä. Niitä on tuotu esiin tässä päätöslauselmassa. Yksi näistä alueista ovat tällaiset prioriteettiryhmät, meidän tulee suorittaa arviointeja ja perustaa tällaisia räätälöityjä kampanjoita näille ryhmille erityisesti. Me tarvitsemme myös parempia HIV-politiikkoja ja ohjelmia ja nimenomaan sitä, että ne ovat, kulkevat käsi kädessä ihmisoikeuspolitiikan kanssa. Ihmisoikeusalan normeja ja standardeja pitää käyttää myös HIV AIDS-asioissa hoiven ja AIDSin kanssa eläviä ja heikommassa asemassa olevia pitäisi pyrkiä tukemaan myös erilaisten politiikko, politiikkojen ja ohjelmien kautta. Meidän tulee myös purkaa niitä myyttejä, joita tähän hoiveen leviämiseen liittyy. Hoiveen, HIV-testit ovat normaali osa terveydenhuoltoa poliitikot ja julkisuuden henkilöt ja muut voivat nostaa ihmisten tietoisuutta tästä asiasta. Estämis- ja ennaltaehkäisytoimenpiteissä tulee myös tunnistaa tällaisia prioriteettiryhmiä, sillä sillä tavoin pystytään tehokkaasti taistelemaan HIV- ja AIDSia vastaan, sillä se on kansanterveydelle suuri uhka myös tällä vuosituhannella. Bien, merci beaucoup. Euh, Kiitos oikein paljon. Chris Davis on myös pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, President. The Audi Group Shadow is... Uh, niin, ALDE-ryhmän osalta Antonina, äh, Antonia Parvanova on se, joka on tämän asian parjoesittelijä. ja hän on pyytänyt minua tekemään seuraavat kommentit, jotka ovat, että ryhmä tukee päätösosman luonnosta ja pitää hyvänä näitä esityksiä varhaisiin kokeisiin ja hoidon saatavuutta hän uskoo, että meidän pitäisi keskittyä erityisesti keskipitkän aikavälin strategiaan, koska se liittyy, silloin kun se liittyy nimenomaan EU-hun ja naapurivaltioihin, ehkä pitäisi kenties miettiä uudestaan, mikä voisi olla tämän otsikko, josta tästä esittelijät muut ovat, esittelijät muut ovat yhtä mieltä. Hän on myöskin sitä mieltä, että tässä mainita eri lisäasioita. Pitäisi ehkä kiinnittää huomiota siihen, että keskitytään ennakkoehkäisemiseen ja tietoisen lisääntämiseen ennen kaikkea äh, suurissa riskiryhmissä, kuten huumeen sisäisen suorinnan käyttäjät, huumeiden käyttäjät ja homoseksuaalit. Kautta Euroopan ja muualla pitäisi pyrkiä taistelemaan häpeää ja leimaamista vastaan, joka koskee ihmisiä, jotka, joilla on HIV-virus. Ja pitäisi myöskin katsoa kansallisia suunnitelmia, joita on olemassa, jotka liittyvät hiv ja AIDSiin, ja katsoa, ovatko ne tehokkaita, painaako niitä tehokkaasti toimeen. Pitäisi myöskin tarkastella kysymystä, joka liittyy huolen, huoleen siitä, että epidemia leviää naapurivaltioihin. Ja lopuksi vielä sanoisin, Antonia Parvanova toteaa, että me olemme suurin avunantaja, kehitys, kehitysavunantaja, ja kenties esittelijä ja varastajat voisivat pohtia yhteistä kohtaa, joka kollektiivisesti käsittelisi sitä, miten voidaan tukea maailmanlaajuisella tasolla resursseja käyttäen, joita EUlla on. Bien, je vous remercie. Alors... Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan, joten pyydän komission edustajaa käyttämään puheenvuoron, jos hän haluaa. Olkaa hyvä. Thank you very much and very briefly also given the time. Kiitos. Sanon muutaman sanan lyhyesti. Tämä on hyvin tärkeä ja hyvin ajankohtainen asia, johon valiokunta nyt kiinnittää huomiota ja toivottavasti saa siihen myös poliittisia sitoumuksia parlamentissa. Hoiveen ja AIDSin suhteen tarvitaan poliittista sitoutumista, poliittista näkyvyyttä, ja niitä ei nykyisissä, nykyisissä strategioissa välttämättä vielä ole. Esittäisin tästä kolme kommenttia hyvin lyhyesti. Ensinnäkin meillä on kaksi strategiaa. Yhdessä puututaan hoiveihin ja AIDSiin Euroopassa – ja ympäröivissä maissa ja toinen on sitten globaalimpi strategia ja varmasti molemmissa on hyviä asioita ja niissä on ihan oma fokuksensa. Toisekseen olemme edistyneet koordinaatiossa valtavasti jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa kansalaisyhteiskunnan suuntaan, jotta näitä strategioita saadaan kohdistettua tärkeimmille ryhmille jokaisella eri alueella. Me olemme pyrkineet keskittämään työtä ja meistä on tärkeää, että näkyvyyttä annetaan tälle tärkeälle asialle vielä entisestään. Ja kolmanneksi olemme päässeet hyvin pitkälle myös yhteistyössä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen kanssa. Olemme jäsenvaltioilta pyytäneet sitoumuksia muun muassa eh, Dublinin asiakirjassa. Ja sillä tavoin meillä on varmasti tarpeeksi materiaalia, jotta voimme päättää, mihin resurssit kannattaa suunnata nyt sitten toisella puoliskolla. Kiitos. Je vous remercie. Alors nous avons... Kiitos. Paikalla on myöskin ECDCn johtaja Sprenger. Ehkä hänellä on jotain sanottavaa tästä asiasta. Kuulemme teitä mielellänne. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Uh, ECDC is very pleased that... Kiitos paljon. ECDC on tyytyväinen siihen, että käytätte sitä näyttöä, joka meillä on, ja teette niiden pohjalta politiikkaa. On yksi huolenaihe, jonka haluan ottaa esille. Olen samaa mieltä kaikista asioista, jotka täällä on mainittu, mutta talouskriisin takia voi käydä niin, että maat eivät aina halua niin paljon huomioida ennaltaehkäisyä, vaikkakin ennal- varhaisessa vaiheessa tehdyt diagnoosit ovat tärkeitä, olette siinä oikeassa. Näin ollen raportoidaan siitä, että HIV-virusta ei löydetä riittävän ajoissa. Lisäksi ne, joilla tauti diagnosoidaan, pääsevät hoitoon liian myöhään. Näille ihmisille pitäisi saada hoitoa. Bien, merci beaucoup pour euh, ces... Kiitos näistä täsmennyksistä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Muistutan, että tarkistusten jättämisen määräaika on 14. lokakuuta kello 12. Ja valiokunnassa hyväksytään 22. marraskuuta päätöslauselma ja joulukuun ykköstäysistunnossa hyväksytään päätöslauselma lopullisesti. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Siinä on keskustelu ECDCn johtajan Mark Sprengerin kanssa. Pyydänkin, että tulette istumaan tänne eteen tätä keskustelua varten. Käymme siis keskustelun Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontaviraston valvontakeskuksen johtajan kanssa. Bien, monsieur le directeur, vous avez la parole. Arvoisa pääjohtaja, saatte puheenvuoron. First of all... Kiitos. Ensiksikin haluaisin sanoa, että oli suuri ilo ottaa vastaan edustajat Jana Kudakis ja Envivaliokunnan puheenjohtaja Herra Lainen – Keskukseemme viime kuussa. Kävimme paljon hyödyllisiä keskusteluja. Haluaisin alkuun kiittää Marinaa, Marina ja hän ei olekaan paikalla, mutta hän todella on työskennellyt hyvin tehokkaasti meidän kanssamme yhteistyössä. Ja haluaisin kiittää häntä jo etukäteen niistä tapahtumista, joita hän pitää tämän syksyn aikana täällä parlamentissa. Ja hän kannusti minua vierailemaan täällä parlamentissa mahdollisimman usein ja olen yrittänyt häntä sitten totella. 22.10. Marina yhdessä äh, Kadenbahin kanssa pitää influenssaan liittyen liittymään liittyvän tilaisuuden. Michel Rivasi on tehnyt mietinnön influenssapandemiasta ja siihen aikaan lupasin, että EDCD, ECDC tarjoaa tietoa influenssarokotteista seuraavan influenssakauden aikaan. Meidän influenssakoordinaattorimme on professori Angus Nikol ja hän tulee myös puhumaan tänne 22. Äh, marraskuuta. Ja sitten 30. marraskuuta Marina Janakudakis täällä emännöi maailman AIDS-päivän seminaaria. Tämä liittyy myös tähän keskusteluun, jota tässä juuri käytiin ja saatte lisätietoa näistä tapahtumista piakkoin. Marina Janakudakis on puhumassa Tukholmassa konferenssissamme 8. marraskuuta. Minä puhuisin niistä asioista, joista Tukholmassa puhuttiin silloin, kun tämä valiokunnan valtuuskunta oli siellä vierailulla. Mutta ennen kuin menen siihen. This. Okay, I see. I have to use Okay, um, I would like to make a declaration of my interest. Te olette tässä tuoneet esiin näitä esteellisyysasioita ja minä haluaisin kertoa, että ECDC ei, ei ota vastaan minkälaisia lahjoituksia. Minä en omista osakkeita missään lääkeyrityksessä tai vastaavassa, eikä henkilökuntakaan sellaisia omista. asioista päätetään yhdessä neuvoantavan foorumin kanssa. Ja kaikki asiantuntijat, joita tänne foorumiin tulee, tulevat sinne ihan tilannekohtaisesti ja heiltä vaaditaan myös tällaisia esteettömyyslausumia ja ne ovat näkyvissä internetsivustollamme. Seuraavaksi se, mitä sanon, on siis aivan tällaista itsenäistä, mistään kaupallisesta tahosta riippumatonta tietoa. Tässä Teille jaetuissa papereissa näette valokuvia tuosta Envi-valiokunnan vierailusta Tukholmaan. Siellä he osallistuivat tällaiseen päivittäiseen, päivittäiseen uhka, uhkien kartoituspalaveriin, joka pidetään joka päivä, vuoden jokaisena päivänä. Silloin käydään läpi virallista tietoa, kaikenlaisia hälytyksiä, jos niitä on tullut Euroopasta tai muualta maailmasta. Meidän pääasiallinen virallisen tiedon lähteemme on tämä EUn, EUn hälytysjärjestelmä. Se kytkee yhteen EUn ja jäsenvaltioiden terveysviranomaisia. Me keräämme myös tietoa, epidemiologista tietoa jäsenvaltioissa olevilta asiantuntijoiltamme ja totta kai maailman terveysjärjestö ja muut maailman tautien ehkäisy- ja valvontakeskukset tekevät yhteistyötä meidän kanssamme. Me seuraamme myös maailman mediaa, etsimme sieltä signaaleja tautitapauksista – Meillä on myös kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, eli joka ikisenä työpäivänä kello 11.30 kaikki nämä tiedot kootaan yhteen ja tehdään päätöksiä siitä, mitä niillä tiedoilla tehdään. Syyskuun alussa, silloin kun tämän valiokunnan valtuuskunta oli käymässä, käytiin tässä kokouksessa läpi näitä terveysuhkia Ensimmäinen uhka oli legionalaistautitapaukset italialaisessa, italialaisessa Lasisen kylässä. Sitten kävimme läpi Kreikassa ilmeneitä malaria tapauksia ja Euroopan tuhkarokko tapauksia tai oikeastaan epidemiaa, joka vaikuttaa jo lähes jokaiseen läsenmaahan. Kaikki nämä ovat sellaisia uhkia, joista EU on pyytänyt meiltä tällaista nopeaa riskiarviota. Myös Tessi järjestelmää ja tätä varhaista varoitusjärjestelmää käytetään jatkuvasti tiedon keräämiseen. Näitä järjestelmiä komissio käy nyt paraikaa läpi ja arvioi. Kävisin läpi kävisin seuraavaksi läpi näitä uhkia, joita katsottiin myös syyskuun alussa, kun valtuuskunta oli vierailulla. En tiedä, tiedättekö missä Lasis Italiassa sijaitsee, sijaitsee se on tuolla Kardajärven lähellä. Tiedän sen siitä, että olen itse käynyt siellä monta kertaa. Suurin osa turisteista tulee Alankomaista ja Saksasta. Legionalaistauti on yksi sellainen tauti, josta jäsenvaltiot ovat sitoutuneet toimittamaan tietoa toisilleen ja EUlle. Meillä on myös verkosto, joka yhdistää legionalaistaudin asiantuntijat jäsenvaltioissa. He jakavat tietoa tästä taudista ja diagnosoivat nopeasti näitä tautitapauksia, tekevät sen hyvin luotettavasti. Saksassa, Tanskassa ja Alankomaissa lääkärit kokosivat näitä tietoja meidän tietokantaamme tapauksista, joita itse olivat diagnosoineet. Me tarkastelimme näitä tapauksia ja saimme selville, että kaikki tapaukset olivat peräisin Italiasta tältä Lasisen alueelta. EUn tasolla pystyttiin sitten selvittämään tämän tautiepidemian lähtöpiste ja ilmoitimme siitä sitten Italian viranomaisille. Sitten näistä malariatapauksista Kreikassa – muut jäsenvaltiot ja maailman terveysjärjestö haluavat tietää näistä tapauksista. Pitääkö tästä asiasta kertoa esimerkiksi Kreikkaan matkustaville turisteille? Siitä pitää päättää, vai olisiko se jo ylireagointia? Tuhkarokko. Tämä epidemia on Euroopassa nyt hyvin suuri. Se on niin suuri, että EU on maailmassa se paikka, jossa näitä tuhkarokkotapauksia on kaikkein eniten ja se vie niitä muihin maihin. Tämä on erittäin tarttuva tauti, eli siksi jäsenvaltiot eivät pysty pysymään vapaana tuhkarokosta, vaikka siellä ei yleensä tätä tautia esiintyisikään. Seuraavaksi haluaisin kertoa valiokunnalle mikä näiden tautitapausten nykytilanne on. Hyvä uutinen on se, että lasisen legionalaistautiepidemia näyttää olevan ohitse, kun ECDC kertoi näistä tapauksista Italian viranomaisille. Siellä ryhdyttiin toimiin. Legionalaistautia löytyi tämän leirintäalueen vesilähteestä ja se pystyttiin sieltä eliminoimaan – alueella vierailleille turisteille kerrottiin, että he ovat saattaneet altistua legionalaistaudille. Me laadimme tästä asiasta ilmoituskirjeet kyseisillä kielillä, esimerkiksi Saksan, Tanskan, Alankomaihin lähetettäväksi. Legionalaistautia voidaan hoitaa vain tietyn tyyppisillä antibiooteilla ja se johtaa tällaiseen kuumeiseen keuhkotulehdukseen, jos tätä tautia ei hoideta ja se saattaa olla jopa kuolemaan johtava sairaus, jos sitä ei hoideta. Tällä varhaisen varoituksen järjestelmällä pystyttiin eh, löytämään ja lopettamaan tällainen legionalaistauti, epidemia. Eli tästä nähdään, että EU-ssa yhteistyö todella pelastaa ihmishenkiä. Kreikassa ilmoitettujen malariatapausten määrä on kääntynyt laskuun. Niitä on 17 viidellä eri alueella – Kaksi viikkoa sitten Kreikan pyynnöstä meidän asiantuntijaryhmämme vietti viikon tuolla kyseisellä alueella ja arvioi tilannetta. Sieltä raportoitiin, että tapaukset sattuivat maatalousalueella, jossa on kosteikkoja ja todella vähän turisteja. Ja sanottiin, että Kreikan tulee puuttua uusiin tapauksiin nopeasti ja tehokkaasti mutta että vaikutus muihin jäsenvaltioihin on hyvin vähäinen. Tämä riskiarvio julkaistiin internetsivustollamme. Sieltä se vieläkin näkee, jos asiasta haluaa lisätietoa. No sitten tämä tuhkarokkoasia, se koskettaa monia jäsenvaltioita. Kun valtuuskunta oli käymässä meillä syyskuussa, siihen mennessä oli ilmoitettu 26 000 tuhkarokkotapausta. Nyt ollaan jo yli 28 000 tapauksessa ja kuolemaan johtaneita tapauksia on yli 10. Totta kai tapausten todellinen lukumäärä on paljon suurempi ja myös kuolemaan johtavien tapausten määrä voi vielä nousta. Nämä ovat esimerkkejä sellaisista rutiinitapauksista, joita tartuntatautien maailmassa tapahtuu ja nousee esiin joka viikko. Sanon muutaman sanan sitten tämän vuosikymmenen tärkeimmästä epidemiatapauksesta. Sitä ennen kertoisin, mitä ECDC on tehnyt tänä vuonna ja sen jälkeen kerron prioriteeteistamme seuraavalle vuodelle. Kun olin täällä vuosi sitten lokakuussa, nostin esiin horisontaalia aiheita, kuten kansanterveyslaboratorioiden kapasiteetin ja resurssit ja totta kai myös organisaatioiden tehokkuus on ollut eräs tärkeimmistä aiheista. Puhun tästä organisaatioasiasta ensiksi. Haluamme totta kai, että toimet ovat mahdollisimman tehokkaita, että jokaiselle eurolle saadaan vastinetta. Viimeisen kuukauden aikana olemme siirtyneet tällaiseen aktiviteettiperusteiseen budjetointiin. Aiemmin käytimme tällaista otsake kolme perusteista järjestelmää, eli operatiivista budjettia. Näette näitä tietoja sieltä paperilla olevasta esityksestä ja näette sieltä, että noita rahasummia, joita kuhunkin alueeseen käytettiin. Me käytämme hyvin paljon rahaa tiedottamiseen näistä epidemioista ja, ja tiedon etsintään epidemioista. Meidän pitää pystyä kvantifioimaan tietoa, sillä sillä tavoin saamme hyvän kuvan tautitilanteesta, mutta pystymme myös näkemään, mihin rahat on tässä asiassa käytetty. Helmikuussa ilmoitimme organisaatiomuutoksesta ECDs, ssä Me vähensimme yksiköiden määrää. Andrea Ammonista tuli varajohtaja. Ja meillä on nyt ihan viraston huipulla, keskuksen huipulla hyvä jakauma nais- ja mies työntekijöiden välillä ja tämä heijastuu koko virastoon. Me olemme juuri rekrytoineet varajohtajan resurssi- ja koordinaatioyksikköömme ja myös uuden johtajan IT-puolelle. Ja kaikki nämä parhaat kandidaatit olivat naisia. Organisaatiomuutoksesta muutama sana halusimme, että ECDCn prioriteetit olisivat avoimemmin näkyvissä ja että koko keskus toimisi vastuullisemmin. Meillä on kaksi suurta yksikköä. Käytämme yksiköiden asiantuntijoita prioriteettiperusteisesti, kuten työohjelmassa on kerrottu, jos nämä prioriteetit muuttuvat. Esimerkiksi jos sattuu tällainen suuri epidemia, kuten tämä EHEC-epidemia, niin voimme siirtää näitä resursseja helposti. Samaan aikaan tämä rakenne tarjoaa vakautta ja pystymme työskentelemään pidemmällä aikavälillä esimerkiksi liittyen sairaalabakteereihin ja, ja muihin uhkiin. ECDCtä on kritisoitu tilintarkastustuomioistuimen taholta, että varoja siirretään vuodelta toiselle liikaa. Tämä on eräs suurimmista prioriteeteistamme, että tätä saadaan vähennettyä. Se ei ole kovin helppoa. Meidän täytyy edelleen toteuttaa paljon toimenpiteitä, mutta asiassa on kyllä päästy eteenpäin. Tällä vuod- tänä vuonna tällaista siirtoa se koskee enintään 50 prosenttia budjetista. Viime vuonna tuo luku oli 27 prosenttia. Nyt sitten näistä tämän vuoden horisontaalisesta tavoitteista olemme tehneet hyvää yhteistyötä laboratorioiden kanssa, päässeet hyvin tavoitteisiin. Kansalaiset olivat hyvin huolissaan tästä Saksan EHEC-epidemiasta. Kansanterveyden asiantuntijat ja tutkijat tutkivat, mikä aiheutti tämän, tämän epidemian se oli hyvin epätyypillistä bakteeri- eh, tai EHEC-kantaa, eikä suurin osa laboratorioista pystynyt havaitsemaan tätä kantaa. Uudelleen organisoinnin tuloksena me loimme tällaisen mikrobiologisen tiimin ECDC. Eh, e -hen. Sitä johtaa professori Mark Strylens. Hän on eräs kaikkein tärkeimmistä eurooppalaisista laboratorioasiantuntijoista ja hän tutki sitten näitä tapauksia. Komission kanssa teimme hyvin tiivistä yhteistyötä ja siellä, sen kautta varmistettiin, että kaikki kansalliset referenssilaboratoriot toimivat asianmukaisesti ja pystyivät osallistumaan täysillä tähän eurooppalaisten referenssilaboratorioiden verkostoon. Ja tämä työ on eräs tärkeimmistä prioriteeteistamme myös tulevaisuudessa. EHEC on eräs niistä patogeeneista, joista keskustellaan ensi viikolla pidettävässä seminaarissa. Minä puhun tässä seminaarissa yhdessä muiden kollegoiden kanssa kansanterveyden pääosastosta. Siellä on paljon asioita, jotka nousevat esiin monien epidemioiden yhteydessä, aivan kuten tekivät tämän EHEC-epidemian yhteydessäkin. ECDC palvelee hyvin monia valtioita ja siksi meitä kiinnostaa se, mitä tapahtuu jäsenvaltioiden tasolla ja paikallistasolla, sillä se voi vaikuttaa siihen, miten tartuntatauteja löydetään ja kuinka ne leviävät. Olin aiemmin tänä vuonna Romaniassa ja siellä tällaisessa romaneille tarkoitetussa terveyskeskuksessa halusin ymmärtää, minkälaisia haasteita tämän yhteisön terveydenhuoltoon liittyy ja halusin ymmärtää, miten ECDC voisi auttaa myös tällaisia ihmisryhmiä. Teillä on siellä papereissanne kuvia. Yhdessä kuvassa on kolme lasta kävin lasten tuberkuloosia hoitavassa sairaalassa. Tämä valokuva muistuttaa vain siitä, että kyse ei ole ainoastaan numerotiedoista, vaan ihan oikeasta ihmisistä myös tuberkuloosin suhteen. Sitten muutama sana ensi vuoden prioriteeteista. Jäsenvaltioissa on suuri määrä ihmisiä, joita ei ole rokotettu tärkeimpiä tauteja vastaan. Tämä pätee myös muihin valtioihin. Ja se johtaa sitten epidemioiden syntyyn, kuten nyt nähtiin tuhkarokon kohdalla. Saksassa pidettiin tärkeä konferenssi vuoden alkupuolella lasten rokotusohjelmasta, ja siellä tunnistettiin tuhkarokko tärkeäksi haasteeksi EU:ssa. Tässä asiassa tarvitaan tukea Sanko pääosastolta sillä rokotuksista tulee CDCssä myös tulevien vuosien tärkeä teema. Tautien ehkäisyssä ja valvonnassa rokotuksilla on hyvin tärkeä osa, mutta ne eivät kuitenkaan ole ainoa asia, jota täytyy lähteä toteuttamaan. Tuhkarokotutkimus EU:ssa on myös tärkeää. Kuten sanoin, tautitapauksia on tänä vuonna ollut yli 28 000 Seuraavassa kohdassa näette lisää tätä tuhkarokkotietoa. Kyse ei ole siitä, että tautia esiintyisi vain jossakin ilmansuunnassa tai jossakin päin EUta. On, meillä on rikkaitakin jäsenvaltioita, jotka eivät ole päässeet korkeisi, korkeaan tai hyvin kattavaan rokotuspeittoon, ja siellä on sitten sattunut tällaisia tuhkarokkoepidemioita. Kyse on siis paljon muustakin kuin siitä, että lisätään resursseja. Kyse on asenteiden muuttamisesta, asioiden tärkeysjärjestyksestä ja johtajuudesta. Tuhkarokon vastaisessa taistelussa tarvitaan johtajia ja johtajien täytyy tulla terveyden asiantuntijoiden taholta. Tarvitaan ihan terveyskeskuslääkäreitä ja vanhempia ja nimenomaan terveyskeskuslääkärit ovat tärkeitä, koska he ovat niitä ihmisiä, joiden puoleen vanhemmat kääntyvät, kun lähtevät päättämään, rokottavatko lapsiaan vai eivät. Eli siinä mielessä jäsenvaltioiden lääkärit ovat hyvin tärkeässä asemassa. Joissakin jäsenvaltioissa suuri määrä lääkäreistä ja, ja muista terveysalan ammattilaisista ei kuitenkaan tee tällaista työtä ja suhtautuvat jopa vihamielisesti tuhkarokkorokotteisiin, jos voitte sellaista edes kuvitella. Eli me tarvitsemme parempaa johtajuutta näiden terveysalan asiantuntijoiden taholta. Kansanterveysalan johtajien ja muiden toimijoiden täytyy puhua tämän asian puolesta. Me tarvitsemme myös poliitikkoja ja heidän tukeaan kirjoitin Eurosurveillance-lehdessä viime viikolla siitä, että lääkäreiden on nyt otettava aktiivisempi ote tähän rokotusasiaan. Mainitsin jo näistä parlamentin tapahtumista tänä syksynä. Siellä on paikalla myös ECDCn vanhempia asiantuntijoita. Pyrimme myös viestimään ECDCn työstä sosiaalisessa mediassa. Joka kerta kun julkaisemme tällaisen uhka tiedotteen, niin kuten valtuuskuntannekin näki, teemme niin hyvin usein ja nopeasti, niin tiedot julkaistaan nettisivustollamme. Sivustolla pitäisi olla hyvin selkeää ja todisteisiin perustuvaa tietoa, joiden perusteella sitten terveysala jäsenvaltiossa voi toimia. Itse pidän tällaista Twitter-tiliä, jossa tiedotan asioista ja, ja rohkaisen teitä seuraamaan Twitter-tiliäni. Niin sieltä saa paljon tärkeää tietoa. Seuraavaksi siitä, niistä asioista, joissa meidän tulee toimia tehokkaammin. Yksi asia ovat resistentit tautikannat. Tällä, tätä työtä voidaan koordinoida ainoastaan EU-tasolla. Tämä ei päde ainoastaan HIV ja AIDSiin, vaan moniin muihinkin asioihin, joissa me pystymme tekemään teidän kanssanne oikein hyvää yhteistyötä. Kiitoksia ja nyt vastaan kysymyksiin mielelläni. Well, thank you very much for your presentation. Kiitos oikein paljon tästä esittelystä. Nyt sitten sitten ihmiset haluavat tietysti esittää kysymyksiä. Ensimmäisenä listalla on François Costet. Kiitos oikein paljon, johtaja. Teidän esitelmänne oli erittäin kiinnostava. Kiitos, että olette tullut paikalle. Puhuitte konkreettisista asioista ja kuuntelin tarkasti, mitä mainitsitte muun muassa tuhkarokosta ja uskoakseni oma maani Ranska sijoittuu huonosti, kun ajattelemme tuhkarokon torjuntaa. Aivan yksinkertaisesti, kuten sanoitte, niin ihmisiä ei rokoteta tarpeeksi ja tietyt lääkärit tai terveydenhuoltoalan asiantuntijat eivät kehota kannustaa vanhempia rokotuttamaan lapsiaan ja se on mielestäni melko dramaattista, koska tällä hetkellä voidaan luottaa rokotteisiin. Tietysti ongelmia on ollut ehkä 30-40 vuotta sitten. Silloin totta tosiaan saattoi olla ongelmia rokotteiden kanssa, mutta minun mielestäni nykypäivänä voimme luottaa siihen, että rokotteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta sen suurempia riskejä lapsille. Ja tehän puhuitte siitä, että kampanjoitte terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden keskuudessa siitä, että pitäisi ehkä saada myös terveysministerit toimimaan asian eteen, jotta tuhkarokkoa vastaan rokotettaisiin enemmän. Ei voida hyväksyä sitä, että Euroopassa kuolee ihmisiä tuhkarokkoon. Sitten haluaisin puhua antibioottiresistenssistä. Te puhuitte siitä muutaman sanasen ja ja meillä on tämä antibio, antibioottiresistenssi Käsittelemme myös kokouksessamme sitä koskevaa mietintöä ja olemme Peter Liisen kanssa esittäneet siihen tarkistuksia. Tiedot on analysoitava ja ala on todella valvottava. Nopea tai varhaisvaroitusreagointijärjestelmä, jos on uusia antibiootikkoja, resistenssin lähteitä, niin haluaisin tietää siitä jotakin. Ja erityisesti haluaisin tietää, mitä mieltä olette tutkimuksestanne, joka liittyy siihen, että tietyt taudit välittyvät ihmisistä eläimiin ja eläimistä ihmisiin. Se on hyvin vaarallista ja näin ollen asia on mainittava. Kolmas huomio. En nyt puhu sen enempää HIVstä tai AIDSista, niistä jo puhuttiin, mutta sitten influenssa esimerkiksi H5N1 Haluaisin tietää, missä vaiheessa ollaan uusien rokotteiden valmistamisessa. Uhka on edelleen mahdollinen, millä hetkellä hyvänsä. Miten suhtaudutte siihen sitten? Tämä lintuinfluenssa, ilmeisesti se on nyt palannut taas Aasiaan ja virus on myös hieman muuttunut. Onko nyt olemassa rokotteita nykykantaa vastaan? Olemmeko valmistautuneet tilanteeseen ja millaisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä tällä alalla? Kiitos. Uh, Kiitos. No, tässä olikin jo monta kysymystä yhdessä. Sitten Linda McKeven. Um, thank you for... Kiitos siitä, että olette täällä ja puhutte hyvin käytännöllisesti. Mitä tulee tuhkarukkoon? On aika yllättävää nähdä nämä luvut ja se, että vauraat Länsi-Euroopan maat ovat johtavia. BBCissä oli ohjelma, jossa todettiin, että kysymys pelkästään lapsista meidän maissamme, vaan me nyt viemme tuhkarokkoa kehittyviin maihin ja tapamme kymmeniä tuhansia lapsia kehittyvissä maissa, koska tuhkarokko on palannut takaisin meidän maihimme. Minun maassani on ollut vastuuton lääkäri ja vastuuton toimittaja, koska lääkäri totesi, että viesti oli, että ei pidä rokottaa lapsia. Tämä aiheuttaa ongelmia. Asia, joka minulle ei ole täysin selvä, on minusta olisi hyvä saada taustatietoa tuhkarokosta. Siitä olisi hyvä olla taustatietoa, jos teillä on tietoa lukumääriä tapauksista, maakohtaisesti yksityiskohtaisemmin tietoa, niin olisi iloinen, jos lähettäisitte sen. Ää, niin. Teillä on siis prioriteetti. Mitä te aiotte tehdä? Miten miten tuotte tutkimaan sitä, onko se, mitä te olette tehneet, vaikuttanut jotenkin politiikan suuntaajiin? Me emme voi tietenkään antaa ohjeita terveysministereille tai lääkäreille, mutta miten voitte arvioida sitä, onko tämä työhön tuloksen. Katsoin tämän vuoden ne Miten teidän järjest- voi tehdä siinä asiassa, jos joku ei ole tee jotakin? Me työskentelemme terveyden kysymyksessä. Mikä on kotimaassa ihmisten tehtävä, koska se, mitä me olemme tekemässä, meidän pitäisi minusta katsoa siihen, missä me voimme tehdä jotakin, millä on todella merkitystä. Jos me emme pysty siihen, jonkun mun pitää hoitaa se sitten siinä tapauksessa. Jokainen eurooppalainen elin, kansalaisjärjestö pyrkii puuttumaan asioihin, mutta en tiedä, ovatko ne avoin. Miten sitten tähän, tähän antimikrobiresistenssiin, mikro, mikrobilääkeresistenssiin? Tämä on asia, jossa EUn pitäisi tehdä jotain. Tiedän, että tekemässä jokin. Voisitko kertoa, mitä te olette tekemässä tässä asiassa, jotta emme toista sitä, kun huomenna äänestämme asiasta? Ja sitten mainitsin elintarvikemyrkytykset listerian – Miten tämä kolibakteeritapaus Saksassa, en ole kuulleet tässä sen kummin mitään sitten kesän. Tiedättekö, minkälaisia syitä siinä oli, miten te olitte mukana koko asian hoitamisessa? Thank, thank you. I have no more on my speaking list. Kiitos. Kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa, joten otan vapauden käyttöön esittää itse kysymyksen. Ensinnäkin teillähän on budjettikohdat, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja sen analysointiin. Tämä on oikein hyvä asia, enkä puhu siitä muuta. Mutta sitten nämä multiresistentit bakteerit, itse asiassa tämä ei liity sinänsä teidän toimivaltaanne, mutta jos nyt ajatellaan eläinten hyvinvointia ja sen yhteyttä multiresistenteihin bakteereihin, niin jos me haluamme parantaa eläinten hyvinvointia, niin tarvitaan vähemmän antibiootteja. Ja tässä on tällaisia keskinäisiä linkkejä myös tällä alalla. Ne liitt- nämä asiat liittyvät siten myös teidän toimivaltaanne. Meillä on, on ollut EFSAn kanssa useita konflikteja vuosien aikana, esimerkiksi liittyen siihen, että asiantuntijoilla on ollut tiettyjä eturistiriitoja, niin että on, on, talo, tuottajat käyttävät taloudellista valtaa ja niin edelleen. Miten nyt teillä asiantuntijoiden laita? Ja keskustelua on käyty paljon Ranskassa ja myöskin Britanniassa tuhkarokkorokotuksista tasapaino on vaikea löytää. Onko, entäs sitten sikainfluenssa, oliko se ehkä oikeastaan pahempi kuin tavallinen influenssa? Monet ihmiset rokotettiin ja nyt on sitten uniongelmia monilla nuorilla lapsilla, jotka on rokotettu. Eli miten voidaan tasapainottaa keskenään hyödyt ja riskit? Äh, täällä on professori Jacques Seres. Hän on Euroopan parlamentin nimittämä. Haluaisitko sanoa jotakin? Te edustatte Euroopan parlamenttia hallintoneuvostossa tai johtokunnassa. Chairman for, um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että sain tilaisuuden äh, kommentoida. On ensinnäkin kunnia olla täällä ja ensimmäistä kertaa nyt neljän vuoden aikana, kun olen ollut teidän edustajanne hallintoneuvostossa. Tämä on todella suuri asia, jos on lähellä tätä, niin voi katsoa, miten tämä kehittyvä virasto toimii erinomaisesti. Sillä on jo toinen johtaja, joka jatkaa työtä, mutta tietysti hiukan eri tavalla. Kollegani, joka on myös edustajana, on Mini Majori. Hän oli aiemmin myös parlamentin jäsen. Hän ei voi olla paikalla, mutta puhun varmasti myös hänen nimissään, kun totean, että Meille on hyvin tärkeää edustajinanne, että on enemmän henkilökohtaista kiinnostusta ja yleisemmin kiinnostusta tautien ehkäisyn ja valvonnan keskukseen. Puheenjohtaja Jo Lainen on ollut kiinnostunut asioista ja se, että on henkilökohtaisia toimia, se, että parlamentin jäsenet, kuten Maria ja Kallenbach ja Dagmar roth behrendt ovat, ovat järjestämässä yhteisiä tapahtumia, jotka johto, joista johtajakin jo puhui. Tämä on siis hyvä asia. Se johtaa siihen, että menemään Majori ja minä voimme palata asioihin uudestaan, koska viime vuosina ei ollut tällaisia käyntejä. Jollakin tavoin olimme hiukan vapaassa tilassa ja pyrimme arvailemaan, mitkä olisi kansan parlamentin kanta-asioissa. Siksi keskustelut, jotka ovat nyt nousseet esille, joita asiat ovat jäsenet ovat esille hyvin tärkeistä kysymyksistä ovat tärkeitä meille, jotta voimme edustaa teitä oikein. Tämä yleisesti. Nyt sitten suoraan Rova Gostettin ja Rova McCavenin kommentteihin, jotka koskevat tuhkarokkoa. Tämä johtaa minut asiaan, joka alusta asti on ollut merkityksellinen siinä, miten äh, tautien ehkäisy- ja valvontakeskusta on äh, hoidettu tämä on tällainen tautin ehkä se valmentokeskus a la carte periaatteella. Tarkoittaa sitä, että ennen kaikkea suuret maat, kun puhutaan tuhkarokosta ja immunisoinnista tuhkarokolle, tuhkarokolle suurilla mailla on jokin sellainen näkemys, että ehkä se valmentakeskuksen tulisi pitää näppinsä erossa sellaista asiasta kuin immunisointi. Tiedän, että olen esittänyt tästä kommentteja silloin, kun ehkä se valmentakeskus teki suosituksen immunisoinnista lapsuudessa. Ja välittömästi monet maat sanoivat, että näin ei pitäisi toimia. Nyt nähdään, mihin tämä voi johtaa, koska, en, koska tästä nyt seuraa ongelmia. Ne on juuri siellä, missä näin on toimittu, eli ei ole rokotettu. Kiitos Rova Grostettia ja Rova McCammenia kommenteista, koska tämä johtaa tarpeeseen käydä keskustelua asiasta – Pienten maiden tapauksessa usein tilanne on se, että ollaan iloisia tuosta, mutta isoilla mailla totta kai niillä on koneistoja, jotka toimivat hyvin, mutta siitä huolimatta tämä voisi olla asia, viesti, jonka voisi välittää parlamentin kautta. En halua viedä nyt kovin paljon aikaa, mutta tämä on vielä yhteen asiaan, joka minun mielestäni on tärkeä teille. Nimittäin asia, joka on epäsuorasti ollut jo esillä nimittäin kommunikaatiopoliitikkojen, väestön ja asian ammattilaisten kanssa. Esimerkiksi flunssa H1N5, eh, jolloin viranomaiset maissa, kansalliset eh, kansanterveyslaitokset tai tautinäköisvalvontakeskus tai WHO eivät tienneet että ohjanneet sitä, mitä tapahtui. Ei, ohjaus tapahtui pääasiassa tiedotusvälineiden, sosiaalisen median, poliitikkojen toimista, jotka saivat äh, aikaiseksi toimia, jotka eivät pysyneet asetuksellisissa puitteissa, säännöksissä puitteissa, että tässä on vaikka kansallisia kansanterveyslaitoksia tai kansan, maailman terveysjärjestöä tai Euroopan tautiin keskusta, jotenka kommunikointi, tiedottaminen poliitikoille, yleisölle ja ammattilaisille on tärkeää. On ollut esimerkkejä jo siitä, esimerkiksi myöskin tämä antibioottiresistenssi on asia, jossa lääkärit ovat hiljaa, vaikka ne pitäisi olla hiljaa. Ja tämä on asia, jossa olen iloinen tästä kohdasta, joka huomenna on estysistalla, joka liittyy mikrobilääkeresistenssiin. Usein ollaan kaukana taivutuksesta. Tämä on, vaikutuksesta, tämä on, tämä on evolutionaarinen malli, ja me opimme kokemuksen kautta, jos kissanpoika tekee jotakin, mistä emo ei pidä, niin emo lyö kissanpoikaa, mutta jos lääkäri ei pese käsiään ja potilas menee kotiin ja viikon kuluttua sairastuu ja kuolee kotona, silloin ei ole olemassa yhteyttä tämän huonon käytöksen välillä. Jos potilas kuolisi välittömästi, silloin lääkäri olisi äh, hyvä esimerkkitapaus, joten tiedottaminen terveydestä on asia, jota parlamentinkin pitäisi tukea, koska siinä on hyötyä, jota voidaan saavuttaa. Me tiedämme paljon sairaalainfektioista ja myöskin äh, molekyylitasolla antibioottiresistenssistä – mutta pää, kuitenkin kysymys on siitä, että lääkäri määrää antibiootteja silloin, kun ne eivät ole tarpeen, tai potilas on pyytänyt niitä ja sitten ei pestä käsiä. Joten tiedottaminen on yksi tärkeä asia. Sitten vielä yksi asia, joka liittyy enemmän tautiin se muotokeskukseen ja sen rakenteeseen. Nimittäin on luotu tautien ehkäisen valvontakeskus, joka on nyt aivan ihastuttava virasto. Ja se on kehittänyt välineitä, kuten TESI, ette nähneet tämä Kalvoa Tesi on valvontakeskus, seurantakeskus, joka kokoaa ja koordinoi tietoa, joka välitetään Tukholmaan. Ja johtaja mainitsi esimerkiksi legionalaistaudin ja Tukholmassa saatettiin nähdä, että ihmiset kolmesta maasta olivat olleet tuossa pikkukylässä. Tämä väline, tämä seurannan väline, joka johtaa hyvään tietoon ja hyvin toimiin, jotka ovat, on hyvä väline ja eurooppalaiset ja teillä on oikeus hyötyä enemmän näistä välineistä. Ei pelkästään tarttuvien tautien tapauksessa, kun on olemassa tällainen verkosto ja selkeästi varifierivioidun tiedon osalta. Tätä kautta voidaan saada aikaan tietoa taudista, tämä on myöskin intresseissä ja Teidän intressissä katsoa vaikka diabetesta. Diabetikoilla on korkeampi riski saada tarttuvia tauteja. Iäkkäämmillä henkilöillä on suurempi riski, lapsilla on suurempi riski. On olemassa siis yhteyksiä tarttuvien tautien ja muiden yleisten tautien kesken. Ja tulevaisuudessa, ei ehkä nyt välittömästi, mutta tulevaisuudessa parlamentin pitäisi pohtia sitä, miten paremmin hyödynnettäisiin tällaisia välineitä, kuten TESSI, tämä seurantaväline, joka on luotu ja joka on tehty erinomaiseksi, täydelliseksi, ehkä se valintakeskuksessa. Tiedän, mikä on tilanne tautinäköisen valvontakeskuksen toimivallan osalta, että se on rajoitettua ja neuvosto on sanonut sille, että sen ei pidä laajentaa toimiaan yli näiden rajojen. Mutta kuitenkin vetoan teihin, koska nyt lähes toinen toimikauteni teidän puolestanne on jo päättymässä, en ehkä jatka enää tämän jälkeen, mutta olen vakuuttunut siitä, että teidän pitäisi pohtia mahdollisuutta soveltaa tätä välinettä jota, joka on kehitetty tautin ehkä samantaikaisuudessa ja soveltaa sitä muilla alueilla. Tämä on tällainen toimivaltakeskustelu, joka tulee nousimaan esille ensi vuonna tai sitä sodana vuonna tai sen jälkeen. Kiitos, että kuulittelitte minua. Minulla on tullakin kunnia, että saan edustaa teitä ja toivon, että sallitte minun jatkaa työtä edelleenkin. Yes, uh, thank you also for taking the floor. Kiitos, että käytitte puheenvuoron. Oli mielenkiintoista kuulla tämä raporttinne. Olisi kiva, jos voisitte kirjoittaa tämän monet valiokunnan jäsenet eivät vielä ole päässeet paikalle. Nyt johtaja saa vastata kysymyksiin. Oh, Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää rouva Krostettia. Ensinnäkin tuhkarokosta. Avoin, suoraan sanottuna minäkin olen hyvin noloissani siitä, että Yhdysvallat oli päässyt melkein kokonaan eroon tuhkarohkosta ja nyt siellä kärsitään eurooppalaisten tuomasta tuhkarokosta. Varmaankin tiedätte, mistä valtioista puhun, vaikka en mainitsekaan niitä nimeltä. Neljä viikkoa sitten saimme yksityiskohtaista tietoa siitä, missä jäsenvaltioissa tuhkarokkoa esiintyy, ja kaikki tiedot ovat nyt saatavilla ja lähetän ne oikein mielelläni teille. Neuvoston suositus annettiin Unkarin puheenjohtajakaudolle. Siinä oli hyvin tiukat päätelmät rokotteista ja niiden edistämisestä, mutta kysymys kuuluu, miten voidaan muuttaa asenteita. On aivan selvää, että ihmiset luottavat lääkäreihin Monet kansalaiset luottavat vähemmän virkamiehiin ja hallituksiin valitettavasti, mutta he luottavat lääkäriinsä. Tuhkarokko on hyvin tarttuva tauti ja rokotteiden kattavuuden täytyy olla 95 prosenttia väestöstä. Tämä välttämättä ei ole suuri ongelma, mutta jos on ryhmiä, jotka eivät halua aktiivisesti tässä toimia, niin vanhemmat eivät ole enää niin vakuuttuneita siitä, että heidän pitäisi noudattaa kansallisia rokotusohjelmia, jotka ovat ilmaisia. Ja sitä kautta sitten ihmiset sairastuvat tuhkarokkoon. Monet ihmiset ajattelevat, ettei tuhkarokko ole mikään kovin vaarallinen, mutta 25 prosenttia nykytapauksista tarvitaan sairaalahoitoa. Tuhkarokon jälkitautina voisi kehittyä keuhkokuume, joka on hyvin vakava tauti. Eli kyse on vakavasta sairaudesta, jota on hyvin helppo torjua. Toivon, että terveydenhuoltoalan ammattilaiset kantavat vastuunsa. Ja me olemme aloittaneet eräänlaisen kampanjan ja tutkimme myös sosiaalitieteiden, yhteiskuntatieteiden näkökulmasta, miten voimme vaikuttaa ihmisten asenteisiin, ihmisiin kuten terveydenhuoltoalan ammattilaisiin. Meillä on myös työkalupakki eri väestöryhmille, eri koska yksi ei, ei sovi kaikille välttämättä. Me otamme nämä asiat käyttöön ensi vuonna. Toivottavasti saamme tuloksia aikaiseksi. Rokotteiden kattavuustaso on ähm, nousussa. Ja sitten tällaiset catch-up-kampanjat. Lapset rokotetaan äh, yhden vuoden, kahden vuoden iässä, mutta he tarvitsevat myös rokotteita sopimuksen myöhemmin ja siksi meidän täytyy tällaista seuranta, catch-up-kampanjaa edistää myös. Sitten mikrobilääkeresistenssistä. Tästä käydään hyvin tärkeää keskustelua. Olen lukenut asiakirjat. Kaikkihan oikeastaan mainitaan siellä. Te viittaatte siellä myös ECDC, -hen meidän täytyy eräänlainen verkosto, valvontajärjestelmä äh, panna ottaa käyttöön. ICA-konferenssi järjestettiin Chicagossa ja avainpuhujana oli yksi mikrobilääkeresistenssin johtavista tutkijoista Britanniasta ja Estnetistä saatiin paljon tietoa. Sen avulla voidaan myös arvioida mikrobilääkeresistenssiä. Eurooppalaisten täytyisi myöskin katsoa, voidaanko tätä soveltaa EUn ulkopuolisissa maissa. Voimme siis jo tehdä muutoksia. Meillä on erilaisia verkostoja, esimerkiksi New Delhi-verkosto. Olemme aloittaneet erityistutkimuksia, teimme myös riskiarviointia New Delhin tapauksesta. Tilanne ei ole kovin hyvä ja nyt CP e riskiarviointeja myös teemme. Tässäkin yritämme vakuuttaa terveydenhuoltoalan ammattilaiset siitä, että täytyy hoitaa. Täytyy kiinnittää enemmän huomioita näihinkin asioihin, kuten täällä jo mainittiinkin. Odotamme komissiolta toimia, odotamme tiedonantoa ja siellä varmasti on kaikki ne tekijät, joita vaaditaan mikrobilääkeresistenssin torjunnassa. H1N1 influenssasta on myös annettu lehdistötiedote Eräs maatalousalan järjestö oli huolissaan uusista kannoista, mutanteista, ja WHO takin tästä kysyttiin. Meidän näkemyksemme mukaan riski on edelleen samalla tasolla. Se ei ole kohonnut, mutta meidän täytyy kuitenkin H1N1 kannan uusiin muotoihin kiinnittää erityistä huomiota. Valvomme tilannetta todella tiiviisti myöskin maatalousalan kanssa. Tänä aamuna Brysselin ja Tukholman välillä on todella hyvät lentoyhteydet. Saatoin osallistua ECDssä keskusteluun uusista rokotteista tulevalle kaudelle. Halusimme käydä avointa keskustelua tuottajien, lääkevalmistajien kanssa. Tällä hetkellä ongelmia ei ole. Kaikki edistyy oikein hyvin. Lääke vaikuttaa olevan korkealaatuinen, rokote vaikuttaa olevan korkealaatuinen. laatuinen ja keskustelimme myös siitä, miten voimme tehdä jatkossa tiivistä yhteistyötä tällä alalla. Tiedätte myös nämä narkolepsiatapaukset ja keskustelut niistä. ECDssä olimme hyvin huolissaan me näistä asioista vuosi sitten. Ei pelkästään narkolepsia riskistä, koska meillä oli semmoinen vaikutelma, ettei tämä riski olisi niin, tai ettei tapaus olisi niin suuri, mutta mutta me olimme huolissamme siitä, että tämän takia ihmiset suhtautuisivat entistä epäluuloisemmin rokotteisiin. Esimerkiksi tuhkarokon osalta kaikki nämä asiat, joita sitten voisi liittyä lasten rokottamisiin, vaikka ne eivät siihen mitenkään nyt liittyneet. Me olemme kiinnittäneet paljon huomiota narkolepsiaan Noin 100 000 lasta oli mukana tutkimuksessa. Rahaa on pantu siihen hyvin paljon ja tuloksia odotetaan tämän syksyn aikana. Aihe on monimutkainen, mutta tuloksia voidaan odottaa. Sitten ehekistä ja terveys eroista. Monet ihmiset puhuvat terveyseroista. Monet puhuvat niistä hyvin yleisellä tasolla, joten minä mietin, että miten me voisimme tehdä jotakin eri tavalla, kun puhumme tartuntataudeista. Mutta jos ajatellaan vaikkapa tuberkuloosia, niin eroja on paljon. Eli tämä liittyy myös siihen, että terveydessä on eroja. Melkein kaikki turperkuloositapaukset tulevat samasta maasta tai 90 prosenttia vii, tulee, esiintyy viidessä jäsenvaltiossa EUn alueella ja me tiedämme, että en nyt halua mainita maita, mutta me tiedämme, että lapset joissakin maissa eivät saa oikeaa diagnoosia tuberkuloosia ei diagnosoida oikein ja lisäksi lapsia ei hoideta oikein. Toivon, että myös te tuette tuberkuloosin vastaista työtä, koska tämä on todella malliesimerkki terveyseroista. Rokottamattomat ihmiset ovat yhtäältä korkeakoulutettuja ihmisiä, jotka päättävät, etteivät ota rokotuksia, no se on heidän oma päätöksensä, mutta toisaalta on myös muita heikommassa oleva haavoittuvia ihmisiä, ja me teemme tutkimusta siitä, miten voitaisiin saada rokotetuksi ne henkilöt, jotka huonossa, ovat huonossa asemassa ja haluaisivat saada rokotukset, mutta heillä ei ole mahdollisuutta siihen. Täällä on myös mainittu HIV, Hyvä, että olette yhdistäneet sen myös ihmisoikeuksiin, koska jos ei torjuta HIV-virusta, jos ei ole mahdollisuus tehdä varhaisia diagnooseja ja antaa varhaisessa vaiheessa hoitoa, niin tässäkin on hyvin paljon eroja. Voin näyttää lukuja. On maita, joissa tai naisia, joissa papillooma virusta vastaan on saatu rokotuksia. Ja ne, jotka eivät tätä rokotetta ole saaneet, ovat usein naiset, jotka ovat muita heikommassa asemassa olevia. Joten tämäkin osoittaa ne terveyserot, joita on. Tämä ei ole mitään rakettitiedettä, tämä ei ole vaikeaa. Täytyy vain olla sitoutunut ja vakuuttaa hallitukset siitä, että niiden tulisi kiinnittää huomiota näihin asioihin. Sitten ehekbakteerista. Se oli suurin epidemia, E. coli bakteerin aiheuttamin suurin epidemia maailmassa. Ja monet olivat todella vaikuttuneita siitä, millaisia seurauksia tämä epidemia oli aiheuttanut. Asiantuntijat eivät olleet koskaan nähneet niin vakavia oireita – tautimääritysten alalla, diagnosoinnin alalla annoimme hyvin paljon neuvoja, koska tämä oli hyvin harvinainen kanta, johon ei ollut, ei oltu valmistauduttu riittävän hyvin. Me pyrimme myös antamaan tietoa. Oikeastaan tämä epidemia rajoittui pääasiassa Saksan alueelle. Joissakin muissakin maissa oli joitakin tapauksia, mutta pääasiassa Saksassa ja me halusimme todella saada järjestelmäämme tiedot kaikista EU-maista. Lisäksi käytimme eläin- ja elintarviketautien asiantuntijoiden verkostoa ja keräsimme tietoa siitä, mikä oli paras hoito näille ihmisille ja miten voitiin hoitaa suuria määriä ihmisiä. Tässä tehtiin todella hyvää työtä. Teimme myös EFSAn kanssa yhteistyötä Sankopääosaston alaisuudessa. Toteutettiin hyviä toimenpiteitä. Se, mitä voimme tästä epidemiasta oppia, on se, että tällaisia epidemioita voi hyvin kehittyneissäkin maissa tapahtua. Eli tätä voi tapahtua siis kaikkialla. Tämä ei kosketa pelkästään köyhiä maita, joilla ei ole resursseja, ja siksi on hyvin tärkeää kiinnittää tähän huomiota enemmän. Viime kerran, kun istuin tässä, niin puhuimme hepatiitista. Ja Dagmar Rutberent ja Peter Liise kysyivät minulta Saksassa rehvasta epidemiasta. Ja me tiesimme, että 21 päivää oltiin myöhässä, kun ajatellaan miten nopeasti lääkäreiltä saatiin tieto liittovaltion tasolle. Joten me, kun saimme tiedon liittovaltiotasolle, niin saimme tiedon myös oman järjestelmään ja, me, ja se saatettiin välittää koko EUn tasolle, mutta tämä viivästys siitä, että mennään paikalliselta alueelta, alalta alueelliselle tasolle ja niin edelleen, niin se on ongelma. Meillä on EU-tasolla todella erinomaisia järjestelmiä, mutta paikallistasolla nämä asiat eivät aina toimi niin hyvin ja siksi siihenkin pitää kiinnittää huomiota. Me tiedämme myös, että klinikoihin, lääkäreihin täytyy kiinnittää sillä tavalla huomiota, että he jollain tavalla yllättyivät näistä oireista, jotka aina tienneet, mikä olisi paras hoito. Tähän voitaisiin käyttää hyvinkin paljon rahaa. Te olette Tukholmasta. Mikä on rans- ruotsalainen me tiedämme, että tällä hetkellä länsiniilin virusta ei ole enää pelkästään Kreikassa, vaan myöskin Italiassa. Ja me tutkimme nyt hyvin paljon sitä, mitkä ovat ilmastonmuutoksen suuntaukset ja niiden vaikutus tartuntatauteihin. Me laitamme tähän paljon rahaa. Tämä ei nyt aina ole kovinkaan suosittua. Minä itse olen vähän huolissani siitä, että että kansanterveyden ja lääketieteen näkökulmasta ei kiinnitetä riittävästi huomiota tähän. Tämä on enemmänkin ympäristöasia, mutta minä kehottaisin myös kansanterveydellisestä näkökulmasta kiinnittämään enemmän ilmastonmuutokseen huomiota. Kiitos, vastasitte kaikkiin kysymyksiin paitsi yhteen. Tukholman ulkopuolella on kaunis saaristo, jossa esiintyy kahta vakavaakin tautia. Punkkien aiheuttamaa porrelioosia muun muassa. Niin olemme kiinnittäneet näihin asioihin kyllä paljon huomiota. Meillä on omassa talossa asiantuntijoita ja oma väkemme tekee riskianalyysejä ja arviointeja. Viime vuonna hallintoneuvostomme hyväksyi tällaisen asiakirjan, jota ja menettely, jota noudatetaan näissä esteellisyystapauksissa, meidän tulee kuitenkin saada lausunto tähän myös Euroopan unionin tietosuojavaltuutetulta, sillä oli meille hiukan kysymyksiä tästä aiheesta ja me vastasimme. Ja nyt odotamme sitten lopullista kantaa sieltä osallistuimme myös Sanko-pääosaston työryhmään, jossa käsiteltiin näitä intressiristiriitoja, erityisesti mitä tulee influenssatyöhön. Pyysimme kaikilta työntekijöiltämme, kaikilta asiantuntijoilta listaa näistä esteellisyyksistä influenssatyössä. Tiedot julkaistiin sitten internetsivustollamme jotta ne olisivat kaikkien nähtävissä. Mutta me tarvitsemme tosiaan myös tietosuojaviranomaisen kannanoton tähän asiaan, koska kyse on ihmisiä koskevasta henkilötiedosta. Mutta itselläni eikä kenelläkään hallintoneuvoston jäsenellä ole minkälaisia osakkuuksia missään yrityksissä. Kiitos oikein paljon. Tämä oli oikein hyödyllinen keskustelu. Toivotan teille onnea ja menystystä. Toivottavasti ei tule liikaa paniikkitoimenpiteitä tulevissa epidemioissa. Kiitos. Tämä oli viimeinen kohta esityslistalla tänään ja näemme taas huomenna aamulla. Tulkaa ajoissa ja ottakaa äänestyskorsi sinne mukaan. Ehkäpä aloitamme äänestykset ajoissa tai sitten ei, kukapa tietää.